Okay, ladies and gentlemen, my... Hyvät naiset ja herrat, pyydän anteeksi sitä, että tulin myöhässä paikalle, mutta olen varma, että Antonio voi todistaa, että rakennuksen hissit ovat täysin kaoottisessa tilassa parhaillaan. Me kumpikin joudumme kamppailemaan suorastaan päästäksemme paikan päälle. Pyydän anteeksi viivästymistä. Nyt avaamme iltapäivän kokouksemme ja annankin saman tien puheenvuoron komission jäsenelle ja sitten Roittenille. Hei, esität meille neljännen rautatiepakentin ja sitten tämän jälkeen puhutaan puhtaan energian liikenteestä. Komissaari, komission jäsen, olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää, arvon jäsenet. Puheenjohtaja Simpson. Minulla on ilo ja kunnia esitellä teille niin kutsuttua neljäntä autotiepakettia se hyväksyttiin komissiossa tammikuun loppupuolella. Tämä on tärkeä ja kunnianhimoinen paketti. Siinä on yleinen tiedonanto. Siellä on esityksiä, ehdotuksia, kolme kertomusta, vaikutusten arviointia – ja myös työasiakirjoja. Kaikki pyrkivät saattamaan päätökseen neljän rautatiepaketin, että saadaan rautatiepalvelussa enemmän vaihtoehtoja. Ennen kuin menen tässä yksityiskohtiin, niin kahvia kiitos. Kahvia kiitos. Yleisempiä kommentteja, kuten myös komissiokokouksessakin. kokouksessakin kaikki Bismarckin päivistä alkuun ovat rakastaneet rautateitä, mutta nyt niiden osuus on pienenemässä. Niiden osuus Euroopan henkilöliikenteestä on 6 prosenttia, rahtiliikenteessä 11,5 prosenttia 2000, ja nyt se on pudonnut 10,2 prosenttiin tänään. Rautatieverkosto on myös supistunut kuudella prosentilla sitten vuoden 1999. Rautatiet tarvitsevat yhä enemmän veromaksajien euroja. 46 miljardia 2009. Kaikki maat eivät pysty edes tukemaan. Sitä paitsi valtavasti on myös velkaa. Ranska rautateille esimerkiksi on kertynyt velkaa 28 miljardia – Espanjassa, Portugalissa ja Belgiassa sama juttu. Meillä on 9000 eri tuottajaa, rautatielaitteistoa siis valmistavaa tahoa, mutta eivät kuitenkaan voi täällä Euroopassa myydä tuotteitaan. Aasiassa, Keski-Aasiassa, Amerikassa investoidaan enemmän rautatieliikenteeseen – eli vientimarkkina myös meille. Näin uutisissa, että Singapore ja Malesia ovat nyt ilmoittaneet, että he ne aikovat myös ottaa käyttöön korkean nopeuden junat Singapore ja Kuala Lumpurin välillä, mutta vienti on vaikeaa sekin. jos kotimarkkinat eivät toimi kunnolla. Mutta tässä on yksi tärkeä kysymys tästä varmasti valkoisen paperin yhteydessä, kirjan yhteydessäkin, mitä pitäisi tehdä, ja tämä täytyy olla selvää, kun keskustellaan myös rautatiepaketista. Tarvitaanko rautatietä yh- ollenkaan? On, toisenlaisiakin näkemyksiä nimittäin. Että meidän pitäisi, tämä toinen näkemys on, että meidän tieliikennettä kehittää. Enemmän moottoriteitä, se saa laajaa tukea automaalistajilta sen sijaan, että meillä olisi tennit ja muut painopisteet rautateihin, niin Itäisessä Euroopassa olisikin moottoriteitä ja, ja sitten moottoriteitä myös rajatylittävästi tuettaisiin EU-talousarviosta, mutta totta kai autopuolella ei ole mitään vastauksia ruuhkiin. Se vie miljardin BKTstä vuosittain. Ja totta kai siinä menee 30 000 ihmishenkiäkin tieonnettomuuksissa 2010 62 ainoastaan rautateillä. Totta kai yleinen mielipide on aina halunnut moottoriteitä myös ruuhka-alueilla. Ja totta kai täytyy muistaa myös ympäristö- ja ilmastonmuutostavoitteet. Eli yksi tässä on tärkeässä asemassa tässä paketissa. Nimittäin, jossa meillä on kunnan liikennepolitiikkaa, rautateiden kehittämiseksi, niin rautateet ovat kohta pelkästään varakkaille kansalaisille leikkikalu. Ei mitään yhteiseurooppalaista järjestelmää, yhtenäismarkkinoitakaan rautateiden alalla. Me olemme esittäneet nyt siis pakettia, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensinnäkin teknisten esteiden poistaminen niin, että meillä on yhtenä lähestymistapaa turvallisuuteen ja yhteensopivuuteen. Täytyy myös kotimaan henkilöliikenne avata kilpailulle niin, että voidaan sitten erikseen hallinnoida infrastruktuuria. Puutteita on nykyjärjestelmässä, ajatellen lupamenettelyä. Meillä on kaiken kaikkiaan 11 000 määräystä turvallisuuden tekniikan osalta kautta EU. Tämä merkitsee sitä, että ei oikeastaan ole mitään todellista kehystä ajatellen sertifiointia tai turvallisuutta markkinoille pääsyä varten. Tavoitteena on luoda yhteiset edellytykset kaikille toimijoille, taata yhtäläinen pääsy myös markkinoille. Meillä on kovin hajautettu järjestelmä myös kansallisella tasolla turvallisuuskysymyksissä ja näin tulee toimijoille paljon esteitä. Yksi esimerkki, kun ajatellaan 66 veturia, jotka oli jo hyväksytty käyttöä varten yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa, niin sitten toinen sanottu epäsi niiden käytön, koska vikana oli kuljettajaistuimen asento. Meillä pitäisi olla yhteiset standardoidut säännöt, meillä pitäisi olla myös yhteinen lupamenettely koko Euroopan unionin varten – Rautatieyrityksillä pitäisi olla pelkästään yksi turvallisuussertifiointi, jotta voisivat toimia Euroopan mittakaavassa niin, että meillä on yhtenä lähestymistapa turvallisuuteen ja yhteensopivuusmääräyksiin voitaisiin lisätä myös mittakaavaetua rautatieyrittäjien parissa kautta Euroopan unionin vähentää hallintokuluja ja nopeuttaa myös menettelyjä. Niin ikään paitsi, että voitaisiin välttää tällainen piilevä syrjintä. Tämä on tarkoituksena myös meidän esityksessämme, niin että rautatievirasto ryhtyisi yksinkertaistamaan, valtavirtaistamaan näitä määräyksiä. Näin helpotetaan myös rajat ylittävää rautatieliikennettä. Komission ehdotuksen myötä voidaan avata markkinat kahdellakin tapaa. Ensinnäkin kilpailun myötä markkinoille annetaan pääsy markkinoille palveluissa ja sitten toiseksi niin, että kilpailujen myötä meillä on myös julkinen tarjous kilpailu pakollisesti. Meidän vaikutusten arviointimme osoitti, että olosuhteet parantaisivat henkilöliikenteessä tehokkuutta ja näin saada vastitetta varoille paremmin. Kotimarkkinoiden avaaminen yrityksille – johtaisi siihen, että voitaisiin säästöä jopa 30 miljardia euroa 30, vuoteen 35 mennessä. Komissio on esittänyt, että otetaan käyttöön myös sisäiset äh, yhteydet myös kilpailussa. Se kuitenkin vain pikkuhiljaa. Jäsenvaltioiden toimivaltaa tai viranomaisten toimivaltaa ei pitäisi tietenkään loukata kotimarkkinat avataan kahdella tapaa. Ensinnäkin annetaan yrityksille pääsyoikeus infrastruktuuriin kaikissa jäsenvaltioissa toimia kaikissa palveluissa niin, että on syrjimättömät yhtäläiset säännöt kaikille. Markkinoiden avautuminen tulisi käyttöön vasta joulukuusta 19 alkaen. Toiseksi olisi myös velvoite julkisissa menettelyssä noudata tiettyä menettelyä joulukuusta 19 alkaen, mutta edelleen voidaan antaa suoraankin urakat, ja niitä sääntöjä ei muutettaisi. Sisäinen toimi esimerkiksi, tai pienin mittakaavan yrityksissä, pk-yritysten kohdalta hätätilanteissa tämä jatkuisi, jos liikenteen jatkuvuus olisi uhannut, uhattuna. Verkottuminen on erittäin tärkeää tässä rohkaistaan jäsenvaltioita yrityksiä miettimään, että otettaisiin käyttöön integroidut varaus- ja lippujärjestelmät syrjimättömyyden pohjalta koskien kaikkia yrittäjiä. Ennen kuin menee kolmanteen pilariin, niin ottaisin esille yhden tärkeän osatekijän, joka sekin liittyy kiinteästi kotimarkkinoiden avaamiseen, sosiaaliset näkökohdat. Palvelujen kohentaminen tai ylipäätään palveluiden kehittäminen johtaa kasvavaan asiakasmäärään ja näin tarvitaan myös enemmän henkilöstöä. Henkilöstöpuute on suurin ongelma tällä hetkellä ja se vaatii kokemukset rautatieliikenteen avaamisesta Saksassa, ja kuningaskunnassa ovat osoittaneet, että todennäköisesti paine johtaa siihen, että palkat nousevat ja työolotkin kohentuvat. Jos sopimusmuutoksesta yhdeltä toimijalta toiselle julkisen palvelun velvoitteiden pohjalta tarjoaa tehokkaan välineen sen takamiseksi, että henkilöstö voi siirtyä ilman, että standardit kärsivät. Komission ehdotus pyrkii optimoimaan hallinnoinnin myös infrastruktuurin osalta niin, että infrastruktuurin hallinnoija jatkuvasti seuraa toimintaa, että voidaan infrastruktuurin käyttöä optimoida. Kaikki infrastruktuuritoimet joutuvatkin myös tämän syynin alle. Tästä vaihtelee aika paljon maassa toiseen siitä, onko se eritetty vai ei. Kuten tiedätte, kaikkein kiperin ongelma liittyy vertikaaliseen rakenteeseen. Lähtökohta on se, että se on ja vaikutuksellisin keino taata kilpailu ja näin päästään syrjimättömyyden pohjalta markkinoille, kun nämä on eriytetty. Siksi komissio ehdotti tätä ja meidän mielestämme tätä että pitäisi noudattaa oletusarvoisesti. Siksi ei olisi mahdollista luoda uusia yritysrakenteita, kun lainsäädäntö tulee voimaan. Tarvitaan myös joustoa. Ja siksi ehdotus tarjoaa myös vaihtoehtoisia erityiskeinoja jäsenvaltioille, joissa on sellaisia yrityksiä, jotka ovat jo mukana näissä omistusjärjestelyissä siinä vaiheessa, kun tämä tulee voimaan. Toinen vaihtoehto hyväksytään komissiossa ja useimmissa jäsenvaltioissa, jos on myös jotain takuita, niin että voidaan myös yhtäläiset olosuhteet taata kaikille toimijoille. Tässä ovat tärkeimmät periaatteet takuiksi. Ne perustuvat siihen, että eriytymisvaatimus jatkuu. Se on ollut voimassa vuodesta 2003 jo EU-lainsäädännön nojalla. Kokemukset ovat osoittaneet, että velvoitteet olivat liian yleisiä, eikä niitä täytäntöönpantu kunnolla. Rautatiemarkkinoiden toteuttaminen edelleen sisältää paljon syrjimistä myös. Siksi direktiivissä esitetäänkin, että yksityiskohtaisemmin mainitaan toimet, joita tarvitaan, jotta infrastruktuurin hallinnoijan riippumattomuus taataan. Itse asiassa takuut heijastelevat paljon kompromissiratkaisu, joka löytyi energiamarkkinoilla kolme vuotta sitten, mutta tässä täytyy vielä virtaviivaistaa tätä järjestelmää, ettei tule tarpeetonta virkavaltaisuutta. Mainitsisin yhden tärkeän muutoksen vielä tähän infrastruktuurin hallinnointiin liittyen kaikkien liikennetoimijoiden, uusien ja vanhojen, pitää tehdä yhteistyötä infrastruktuurin hallinnoinnissa, jotta voitaisiin esimerkiksi tehdä yhteistyötä itse toimissa, mutta myös investoinnissa, teknisessä kehityksessä ja niin päin pois. Olemme esittäneet myös, että luodaan Euroopan mittakaavassa verkosto infrastruktuurihallinnointia vaatin, että voidaan Euroopan mittakaavassa myös tätä kehitystä. Olen vakuuttunut, että komission ehdotus on löytänyt oikean tasapainon. Meillä on joustoa, jota jotkut jäsenvaltiot tarvitsevat, että voisivat säilyttää vielä nykyiset yritykset toiminnassa ja saada kuitenkin takuut myös niin, että on selvä riippumattomuus infrastruktuurin hallinnoijiin. Näin rautatiemarkkinat voidaan avata kilpailulle kunnollisissa oloissa. Kuten totesin, tämä on kunnianhimoinen paketti. Sitä odoteltiin pitkään, varsinkin rautatiealalla, kuten sidosryhmäkin sitä odottelivat ja varmasti kyllä asiakkaatkin. Nyt komissio katsoo eteenpäin, että tehdään rakentavaa yhteistyötä lainsäätäjien kanssa niin, että yhteinen rautatiealue vihdoinkin olisi totta. Tiedämme, että tässä on arkoja paikkoja. Paikalliset olosuhteet ja huolet vaihtelevat. Siksi komissio kyllä luottaa myös parlamenttiin, varsinkin niin, että meidän yhtenä näkemyksemme kestävästä ja tehokkaasta rautatieliikennejärjestelmästä muuttuisi todeksi. Kiitoksia kovasti. Thank you, Commissioner. I will start with the... Kiitos komission jäsenille Anneliisi Groschille, Alcadorille ja Tybäkkerille ja Kramerille puheenvuorot varjoesittelen sitten. Muita puhujia Savisaari, Laitpirike, Kanchan ja muuta. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? Fleckenstein ilmeisesti. Mr. Tremosa. Okay. Hey. Okay, I'll start with... No, aloitan sitten herra Kroshista. Olkaa hyvä. Ja, vielen niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös komission jäsentä tästä paketin esittelystä. Mehän olemme pystyneet jo äh, eri kautta sitä lukemaan, mutta olemme nyt iloisia, että olemme virallisestikin sen näin nyt komissiolta saaneet. Aluksi haluaisin sanoa, että komissio ja varmaan myöskin tämä parlamentti jo pitkään ovat vaatineet tehokkaasta rautatietä Euroopasta. Se on meidän tavoitteemme. Me olemme myös sitä mieltä, että liikenteessä Euroopassa rautateillä voi olla paljon tärkeämpi rooli kuin mitä ne, niillä tällä hetkellä on. Aluksi haluaisin esittää kysymyksen, onko neuvosto myös tätä mieltä? Koska jos nyt katsoo viimeisimpiä rahoituspäätöksiä, joissa erityisesti liikenteen alalla oli hyvä hanke, jossa rautatiet otettiin erityisesti huomioon, niin minä kyllä eh, hiukan epäilen, että neuvostossa todellakin halutaan tehdä tästä eh, rautateistä tehokas. Ja toinen kysymykseni liittyy toteutukseen. Me tiedämme, eh, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Tiettyjä ehdotuksia ei ole toteutettu kymmenessäkään vuodessa. Ja viimeisessä paketissa päätettiin siitä, että sääntelijän täytyy olla riippumattomampi ja vahvempi. Se on mielestäni perusperiaate, jotta voitaisiin hyväksyä tämä tai jokin muu ehdotus. Tämä on nyt mielestäni eh, tärkeintä, joka meidän otetaan huomioon. Mitä tulee tähän ehdotukseen, tähän kokonaispakettiin, niin minä en tänään tietenkään ainakaan EPP-nimessä eh, pysty keskustelemaan kaikesta yksityiskohtaista. Kolmesta asiasta haluaisin eh, puhua. Ensinnäkin olemme iloisia siitä, että mm, yritämme nostaa rautateiden tehokkuutta teknisen yhteentoimivuuden kautta Eli siis, että tämä absurdi tilanne, joka nyt on vielä olemassa, että rajat ovat vieläkin olemassa ja niitä edistetään tekniikalla, poistettaisiin. Siksi me tarvitsemme yhteen toimivuutta ja tarvitsemme myös vahvempaa virastoa jos tämä liikenteen alan täytyy olla kilpailukykyinen tulevaisuudessa muiden liikenteen alojen kanssa, niin silloin rautatieliikenteestä täytyy tulla halvempaa ja myös nopeampaa. Ja toinen kysymys liittyy kuluttajien odotuksiin, kansalaisten odotuksiin. Se liittyy rautateiden palveluihin. Rautatiet ovat ikään kuin tällainen rakastettu vihollinen. Kaikki haluaisivat käyttää rautateita. Suurin osa ihmisistä halusi käyttää niitä, mutta mm, palveluista ei olla, mm, ei olla tyytyväisiä. Ja johtuen siitä, että rautatieliikenne voi olla turvallista ja puhdasta, mutta se ei välttämättä ole luotettavaa, niin meidän täytyisi nyt yrittää saada tämän liikenteen luotettavuus paremmaksi. Sitten infrastruktuurin ja mm, palveluntarjoajien suhde. Tämä on melkein kuin äh, tällainen vanha draama, joka toistaa itseään. Tarina on aina sama. Me aiomme nyt ainakin EPPn nimissä, kuten ennenkin. Meidän täytyy yrittää selvitä näistä eri ongelmista eri jäsenvaltioissa ja tuossa kartassa näytitte eri värejä. Siellä näemme, missä valo näyttää punaista, missä vihreä missä keltaista mutta minun mielestäni perusperiaatteita tulee tehokkuus eikä joku dogma, koska jos meillä on aikaan tehokkuutta, niin paljon asioita saadaan jo ratkaistua. Ja lisäksi meidän täytyy saada aikaan sellaista avoimuutta, että tällainen poikittaissubventointi ei toimi, koska toisaalta me tarvitsemme julkisia määrärahoja rautateiden tukemiseksi, toisaalta yritystoiminnankin täytyy olla mahdollista. Ja viimeinen kommentti liittyy rautateihin kasvutekijänä. Se pystyy luomaan työpaikkoja, pitämään yllä työpaikkoja ja sen täytyy myös varmistaa näiden työpaikkojen laatu. Tässä minun alustuspuheenvuoroni minä kyllä kuulin jo tuon nuijan kopautuksen. Mutta nämä ovat ne painopistealueet, jotka EPP haluamme tuoda mukaan tähän keskusteluun. Kiitoksia. SND-ryhmän nimessä puheenjohtaja Alka Draui. Commissaris, dank. Kiitos. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä. Tämä on erittäin tärkeä tämä yhteensopivuus, kuten myös rakenteet. Varmasti muutkin kollegat puhuvat vielä näistä asioista. Minä haluaisin keskittyä siihen, mikä on tärkeää suurimman osalle kansalaisia, eli palvelu määräykset. Eli saataisiin yhä enemmän ihmisiä raiteille. Eli palveluita olisi isompi kirjo, varsinkin kun on paljon myös hyvin vähän käytettyjä rautatielinjoja. Varmasti moni on tästä huolestunut. Siksi minä kysyisinkin vapauttamisesta ja myös yhteydestä julkisen palvelun sopimuksiin kun ajatellaan, että on vapaa pääsy verkostoon yhtäältä ja sitten toisaalta, meillä on kuitenkin nämä julkisen palvelun velvoitteet sopimuksineen. Niin tämä liittyy myös siihen tarpeeseen, että ei olisi mitään erityisiä poikkeuksia. Mutta jos minä haluaisin tällaisen julkisen palvelun sopimuksen, niin minun pitäisi kuitenkin pystyä tietämään, mitä palveluja minä voisin, tai mitä minun pitäisi tarjota, minkälaista voittoa ehkä on tulossa sopimuksen pohjalta. Eli tiettyä ennustettavuutta toki tarvitaan myös, että jotenkin voitaisiin tämä laskea ennakkoon. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin te toteatte, että olisi vapaa pääsy, täysi kilpailu niin voiko sellaisessa tilanteessa jollain tietyllä alueella edes odottaa voittoa? Ehkä jotkut tulevat sitten poimimaan rusinat pullasta eri linjojen osalta. Voi olla, että näissä julkisen palvelun sopimuksissa viedään pohja kilpailukyvyltä ja valitaan ainoastaan ne osuudet, jotka ovat kaikkein voitollisimmat. Tässä on myös ollut esillä sääntelijöiden mahdollisuus asettaa kilpailulle tiettyjä rajoja. Kaikki on kuitenkin kovin hämärää ja epämääräistä. Julkisten palvelujen sopimukset koskevat varmasti hyvin pieniä alueita loppujen lopuksi. Sillä määrätään ehkä kaupunkialueilla myös tietyt kilometrimäärät, jotka on saatava mukaan, tai kulmannes alueesta – mutta Belgian kaltaisessa maassa saattaa tulla sellainen tilanne, että meidän verkostomme jaetaan kahdeksaan eri osaan ja kullakin osalla olisi omat sopimuksensa. Siksi minä kysyisinkin, koetako tämä palvelutarjontaa asiakkaan kannalta? Ehkä tästä syntyy paremminkin enemmän ongelmia. Siksi minä vetoaisinkin sen puolesta, että ratkaisut olisivat paremmin räätälöityy jäsenvaltioiden tarpeiden mukaan. Me haluamme parempia rahoitipalveluja toki, mutta asiakkaiden täytyy tästä kyllä hyötyä, ja nyt tämä ei välttämättä oikein tämä Thank you for... nimissä Commissaris for the uh, uh, Kiitoksia paljon komission jäsenille ensinnäkin tästä uuden rautatiepaketin esittelystä. Kysehän on neljännestä rautatiepaketista, Tämä keskustelu osoittaa, kuinka tärkeänä me pidämme tätä markkina-aluetta. Tehokkaat rautatien markkinat voivat todellakin olla suureksi hyödyksi kaikille. Me liberaat pidämme tätä ehdotusta erittäin hyvänä. Siinä on monia hienoja elementtejä mukana. Elementtejä, joita me täysin tuemme. Ryhmäni nimissä haluaisin mainita kuitenkin muutaman seikan, jotka ovat nähdäkseni erittäin tärkeitä. Ensimmäinen niistä on seuraava. Mikäli tarkastelemme tarvetta parantaa palveluiden tarjontaa asiakkaiden silmin katsottuna ja saada ihmiset, mikäli halutaan saada ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että kannattaa käyttää rautateitä hyväksi, silloin tietystikin on hyvinkin järkevää tarttua suuriin valtiollisiin monopoloihin ja avata rautatiemarkkinata kilpailulle, koska tämä on asiakkaan kannalta eduksi. Mikä tarkastellaan rautatieyhtiöiden rakenteita ja niitä sitä toimintaympäristöä, jossa liikenteenharjoittajat toimivat infrastruktuurin, hallinnoijien roolin vahvistuminen olisi erittäin tärkeää. Minä pidän erittäin hyvänä tätä koskevaa ehdotustanne. Lisäksi yhteys liikenteenharjoittajien ja hallinnoijien välillä on erittäin tärkeä. Ja sitten tämä kytköksen purkukysymys. Tähän pidätte tätä parhaimpana vaihtoehtona, tätä unbundling-vaihtoehtoa. Komissio aikoo tehokkaasti valvoa näitä asioita niin, että näistä Kiinan muureista niin sanotusti päästään eroon. Julkisten palveluiden tarjonta on niin ikään erittäin tärkeä seikka. Tietystikin hyviä palveluita täytyy olla tarjolla. Matthias Grosch puhui siitä viharakkaussuhteesta, joka ihmisillä joissakin maissa on rautatien suhteen. Minä ymmärrän tämän ajattelun kyllä hyvin, mutta meidän pitäisi ehkä katsoa tätä hieman avoimemmin mielin ja pyrkiä poistamaan näitä esteitä ja haittoja. Tämä tarjoaisi ihmisille enemmän vaihtoehtoja, joita voit käyttää hyväkseen silloin, kun ne tarvitsevat esimerkiksi matkan paikasta toiseen. Internetin käyttö, lipun ostaminen internetin välityksellä ja eri liikennemuotojen yhteensovittaminen edesauttavat tätä asiaa. Kun komissio viittaa sosiaalisiin seikkoihin, henkilöstösiirtoihin ja tämän tyyppisiin, Tutkimukset ovat oikeastaan osoittaneet, että markkinoiden avaaminen on yleensä parantanut työnormeja, eikä päinvastoin. Tämä osoittaa, että mikäli markkinat avataan avoimella ja rehdillä oikeudenmukaisella tavalla, tämä saattaa myötä vaikuttaa siihen, että työolosuhteet pikemminkin paranevat kuin huononevat. Jäämme ilolla nyt odottamaan keskustelua tästä rautatiepaketista ja toivon, että samalla kun vahvistan eurooppalaisen sääntelijän roolia – Komissiolla on paremmin mahdollisuus puuttua myöskin täytäntöönpanon jäsenvaltiossa, koska täytäntöönpano nimenomaan on mättänyt aiemmin. Täten saadaan toivottavasti aikaan paremmin integroitu Euroopan rautatiejärjestelmä. Tätä todellakin kipeästi tarvitaan. Eh, Minäkin kiitän kovasti tästä esityksestä. Te puhuitte, hyvä komission jäsen, Euroopan laajuista rautatieverkosta. Tätä me kaikki haluamme. Komissio on halunnut sitä jo 30 vuotta. Jäsenvaltiot ilmeisesti haluavat, mutta jos katsomme tätä, niin meillä on tilkkutäkki ja aukot ovat rajojen kohdalla. Tietenkin kilpailu voi viedä meitä eteenpäin. Tämä kokemus meillä on tavaraliikenteestä. Hollannissa kasvu on ollut 40 prosenttia, Saksassa melkein 30 prosenttia, Puolassa 30 prosenttia ja niin poispäin. Ja Ranskassa, missä mitään avautumista ei tapahtunut, niin se vähentyi 25 prosentilla. Tämä on totta. Mutta jos vain... Öm, vähänkin sitten tätä intermodaalista toimintaa, niin siellä on nämä suuret aukot. Jos ette muilla aloilla teette mitään, niin sitten tulette epäonnistumaan. Meillä on pakollinen rautatien maksu joka kilometriä kohtaan, mutta meillä on vapaaehtoinen rekkamaksu, joka koskee vain tiettyjä matkoja. Tämä on epäreilua kilpailua Ilmailu on vapautettu kerosiiniverosta ja muusta 30 miljardia joka vuosi. Jos ette tätä muuta, niin sitten ei kokonaisuus tule muuttumaan. Ja Saksassa aina mm, me sanomme, e, että ilman rahaa ei mikään toimi. Näin sanotaan englanniksi, money makes the world go round. 60 prosenttia määräajoista menee mm, tieliikenteeseen, 40 prosenttia rautateihin. Jos katsotte tätä, niin ei ole mikään ihme, eh, miten eh, kasvunäkymät menevät. Eh, te ette sanonut sanaakaan, mm, miten haluatte tätä muuttaa. Vähintään 40 prosenttia rautateihin ja mm, maksimissaan 20 prosenttia tieliikenteeseen pitäisi laittaa. Rahoitus on merkittävää myös EU-ssa. Viime rahoituskaudella halusimme 20 miljardia euroa neuvosto vähensi tämän kahdeksan miljardin euron. Ei yhtään teidän hankkeistanne leikattu. Nyt kuulimme sitten, että Connection Europe-toimia pitäisi leikata 23 miljoonalla eurolla, mutta te haluatte rahoittaa kaikkia, te ette sitä prioriteetteja. Sitten jos Montia on tapaavat ja sanoo, että Lion Torino on tärkeä, Mm, niin te nauratte, mutta he eivät leikkaa sitä, että tekään leikkaa sitä. Ja meillä on satoja hankkeita, jotka tehokkaita ja jotka voitaisiin toteuttaa nopeasti ja veisivät teitä lähemmäksi siis tavoitteita, mutta ne eivät toteudu. Siksi meidän täytyy valvoa rahoitusvirtoja. Sitten tämä Stuttgart-Ulm-rata, sitä yhteisrahoitetaan 12-14 prosenttia EUlta. Se maksaa 30 miljardia euroa, eikä se ole myöskään sopiva tällä rahalla, ette voisi, voisitte rahoittaa, aivan yhteisrahoittaa yhteysliikennettä Berliinistä Puolaan useisiin kaupunkeihin. Miksi ette tee tätä? Sitten meidän tarvitsee ottaa 25 vuotta, että rautaisirippu oli mm, oikeasti tippunut. Saksassa meillä on sellainen tilanne, että koska konserni voi vaikuttaa tähän, niin se saa mm, laittaa viisi, melkein 50 prosenttia määrärahoista rautatieasemiin ja rautatieverkkoihin, eli me emme voi juniin laittaa rahaa ollenkaan, kun kaikesta on tullut niin kallista. Ja voitteko te sanoa, miksi uudessa Berliinin äh, lentokentällä 25 euroa, kun se maksaa 3 euroa muualla tai 2 euroa. Joten mm, jos tämä ei ole nyt sitten lentoliikenteen suosimista, niin mikä sitten? Me haluamme ö, todellista eh, tehokkuutta, mutta me tarvitsemme myös infrastruktuurin tehokkuutta, ja komissio on menneisyydessä ja myös tänä päivänä kieltäytynyt tästä. Jos te ette tätä pysty muuttamaan, niin sitten te voitte tehdä hienon rautatieverkoston, mutta teidän täytyy katsoa tätä eh, intermodaalisuutta, koska jos katsotaan pelkästään alakohtaisesti, niin ei pääse eteenpäin. Kiitos. Siinä meni viimeinen koordinaattori. Voisiko komission jäsenyt vastakoordinaattoreille? Minulla on vielä 12 puhujaa listallani ja minun matematiikka pääni. Toivottavasti riittää, niin että voin jakaa lopun puheen ajan sitten näille muille jäsenille, mutta komission jäsen vastaa tähän väliin. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat koordinaattorit, tietystikin te koskettelitte jo kaikkein tärkeimpiä seikkoja. Ja minä yritän jollakin tavalla nyt ryhmittää näitä kysymyksiä tai vastauksia niin pikemminkin. Ensinnäkin totesin, että kyse on valtavasta paketista. Se on todella suuri minä täytyy sanoa, että kun me aloitimme tämän uuden toisinnon laatimisen ja mietimme, mitä kaikkea tämän paketin kuuluu, mitä voidaan tehdä, mitä kaikkea pitäisi tehdä, niin tämä kokonaispaketti on suurin piirtein se, mitä alun perinkin suunniteltiin ja se on siinä muodossa, miss, millaisena sen haluamme nähdä. Kaikilla ryhmillä on ollut tilaisuus tavata MOVE-pääosaston, liikennepääosaston asiantuntijoita. Olette voineet keskustella yksityiskohdista, koska yksityiskohtiahan on ollut valtaisen paljon. Tämänpäiväinen kokous ei ole todellakaan viimeinen. Keskusta voidaan vielä käydä. Täällä puhuttiin neuvostosta. Irlannin puheenjohtajakaudella neuvosto tulee keskustelemaan tästä 11. päivä maaliskuuta, joten tuo päivämäärä on pian edessä. Ja on erittäin tärkeää, että me hyväksyimme tämän paketin, tai hyväksymme, hyväksymme tämän ennen tammikuun loppua niin, että neuvostolla on sitten mahdollisuus käsitellä tätä ehdotusta. Sitten jää nähtäväksi, mikä neuvoston asenne loppujen lopuksi on. Miten nyt sanoisin? Tämä on hyvin paljon odotettu paketti ja toivottavasti kaikkien lähestymistapa tulee olemaan rakentava. Toistaiseksi en ole kuullut, että mitään valtavaa vastustusta kohdistuisi tähän pakettiin eri yksityiskohtiin. On omaksuttu erilaisia asenteita, mutta en suurempia ongelmia ole nähnyt edessä. Jotkut ovat viitanneet komission keskittyn roolin ja eurooppalaiseen rautatievirastoon. Komission rooli on tässä erittäin vahva. Katsomme, että eurooppalaisen rautatieviraston roolin vahvistaminen on tarpeellista. Ja on tärkeää tarkastella mitä resursseja tarvitaan virastolle, jotta viraston toiminta on vakalla pohjalla. Uskoakseni toimiva ratkaisu tulee löytymään. Tämä rahoitus tulee perustumaan lähinnä maksuihin ja tämä koko teollisuuden ala on kiinnostunut siitä, että saadaan tällainen keskitetty virasto hoitamaan näitä asioita. Ja yksi eteen, eteenpäin vievä voima tai pikemminkin veturin, veturi, veturia varten luvan saanti maksaa 6 miljoonaa ja sen uudelleen uuden luvan saanti 4 miljoonaa, joten tarvitaan tällainen keskitetty järjestelmä. Keskitetty järjestelmä olisi valtavan hyödyllinen koko tämän alan kannalta. Ja ala on valmis maksamaan maksuja rahoittaakseen tämän yhteisen rakenteen. Entä sitten julkiset palvelut ja niiden tarjoamisvelvoite ja markkinoiden avaaminen alueellisille markkinoille? Olemme tässä suhteessa erittäin joustavia. Vaihtoehtoja on useita. Olemme hyvin vaatimattomia ja olemme valmiita keskustelemaan ja mukauttamaan erilustamme eri kansallisten asenteiden myötä. Olemme valmiita hyväksymään erilaisia vaihtoehtoja ja pikkuhiljaa sitten pyrimme kehittämään tätä markkinoiden avaamisasiaa ilman, että tässä tehdään mitään vallankumouksellista kertarysäystä tästä muutoksesta. Ilomielin kuuntelemme keskustelua parlamentissa ja myöskin neuvoston puolella käytyjä keskusteluja. Olemme avoimin mielin tämän asian suhteen. Katsotaan sitten, miten tämä koko järjestelmä tulee muotoutumaan. Tietystikin esitettiin myös suuri kysymys, joka liittyi infrastruktuurin hallinnoijiin ja toiminnanharjoittajiin, operaattoreihin ja näiden kahden tahon välisiin suhteisiin. Komissio ehdottaa täysimittaista eroa, eron tekoa näiden välille. Tähän liittyy eräs elementti. Tässä paketissa Tietystikin haluamme varmistaa sen, että tästä tulee eurooppalaista, todellista eurooppalaista lisäarvoa. Ja mikä on tämä eurooppalainen lisäarvo, joka saadaan aikaan, kun erotetaan infrastruktuuri toiminnan harjoitteista? Rautateitä on, raiteita on, kiskot ovat olemassa ja haluamme, että järjestelmä toimii Euroopan laajuisesti, Euroopan mittakaavassa. Ei meillä voi olla kiskoja joiden käytöstä maksetaan maksuja, ja sitten maksut päätyvät kilpailijan taskuun. Eihän sellainen peli vetele. Tällainen ei tule toimimaan. Tässä tarvitaan kyllä toisenlainen menetelmä, jolla voidaan sulkea pois tällainen epäreilu kilpailu. Tästä nyt kenkä puristaa. Tämä on se perus lähtökohta meidän kannaltamme, ja tähän ei voida mitään kompromissia mahdollistaa. Tässä suhteessa me voimme todeta, että meillä on helppo hyväksyä se, että meillä voi olla horisontellinen tai vertikaalinen integroitu rakenne, mutta meillä täytyy olla selkeät avaimet säännöt ja selkeä eronteko infrastruktuurin ja toisaalta operaattorin välillä. Ja rahavirtojen täytyy olla selkeästi näkyvillä. Kaikkien täytyy tietää, mihin rahat menevät. Ja tämä ajatus on saanut erittäin voimakasta tukea kaikkialla Euroopassa. Tämä perusasenne on hyväksytty kaikkialla. Kysymys tai vastaus kuuluu, että kyllä, me hyväksymme myöskin mahdollisen horisontaalisen rakenteen, mutta infrastruktuurin ja operaattoreiden välisen eron teon täytyy olla erittäin selkeä ja rahavirrat täytyy muodostaa avoimeksi niin, että epäreilua kilpailua ei voida mahdollistaa. Mikä joku on omistaa infrastruktuurin, mutta omistaa myöskin operaattorin, toiminnanharjoittajan ja sitten toiminnanharjoittaja sitten kilpailee kaikkialla Euroopassa ja samanaikaisesti raha, joka maksetaan infrastruktuurin käytöstä, päätyy, päätyykin kilpailijan taskuun. Tämä on se, mistä kenkä puristaa, ja tähän emme ole valmiita tekemään mitään kompromisseja tähän periaatteeseen. Joustavuutta kyllä muuten rakenteisiin voidaan laittaa. Selkeä eron teko on yksinkertaisempi ja selkeämpi ja avoimempi ratkaisu. Loppujen lopuksi se, mitä olemme ehdottaneet, on jo hyväksytty Euroopan parlamentissa silloin, kun käsiteltiin uudelleen laadittua rautatiepaketti toisintoa. Nyt meidän täytyy varmistaa täytäntöönpano vielä. Meillä on kyllä liittolaisia täytäntöönpanon osaltakin. Meillä on tausta tukea tämän ajatuksemme takana. Sitten toteaisin, että tähän liittyy myöskin pieni kysymys, joka liittyy tähän Connecting Europe-fasiliteettiin ja infrastruktuuriinvestointeihin. Tämä ei suoraan kuulu tähän, mutta kuten te tiedätte, voin todeta, että meidän ehdotuksemme oli alun perin paljon laajempikin. Olen, toiminut, olen käynyt myöskin valtiovarainministereiden puolella katsomassa, minkälainen soppa siellä on kiehumassa. Meillä on liikenneinfrastruktuuria, mutta mahdollisuuksien määrä on kasvanut hyvin vähän vain. Infrastruktuuria täytyy voida käyttää järkevästi hyväksi. Ja hankkeiden täytyy olla myöskin järkiperäisiä. Minä tiedän hyvin, herra Kramer, teidän argumentteenne, minä tunnen ne ja minä otan nämä huomet aina vakavasti. Niin tälläkin kertaa. Mutta teidän täytyy myöskin nähdä sitä, että pientä myönteistäkin kehitystä on tapahtunut kun puhuttiin Euroopan laajuisista verkostoista. Silloin oli lainsäädäntöhankkeita, jotka olivat vielä kesken. Niistä keskusteltiin vasta neuvoston kanssa ja toivon todellakin, että lainsäädäntöhankkeita nyt tullaan hyväksymään ja saamme hyvän oikeudellisen perustan myöskin toivottavasti seuraaville investoinneille. Ja ehkä tässä voi mennä vielä hieman pidemmälle näissä keskusteluissa tässä piirissä, mutta kun on kyse äärialueesta, ei tilanne ole niin epätoivoinen kuin herra Kramer totesi. Me olemme hyväksyneet lukuisia tiedonantoja, antaneet tiedonantoja, joissa on mukana monia seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi oikeudenmukaiseen hinnoitteluun ja myöskin mitä tulee maantieliikenteeseen. Yhdessä yössä ei muutosta saada aikaan, mutta oli miten oli, pientä liikehdintää myönteiseen suuntaan on tapahtunut, ja tämäkin täytyy pistää merkille. Ei tilanne nyt aivan niin synkeä ole kuin te sanoitte varsinkin kun tarkastelen itse rautatiepakettia. Siellä on mukana mahdollisuus saada aikaan oikeudenmukaisempaa kilpailua, koska mikäli avoimuus lisääntyy ja säännöt ovat paremmat kuin aikaisemmin, silloin kilpailutilanne myöskin paranee eri liikennemuotojen välillä. Tässä olivat ehkä tärkeimmät kysymykset. Hampuria, Brandenburg, lentokentät. Tämä nyt ei oikeastaan ole minun käsissäni. Ei minä voi vaikuttaa tähän Brandenburgin lentokenttäongelmaan. Kiitos paljon, hyvät kollegat. Minulla on 12 puhujaa listallani. Kukin saa kolme minuuttia, joten komissaarilla on ehkä kymmenen minuuttia sitten aikaa vastaan loppuun lopuksi, sitten kun kaikki kysymykset on kuultu. Sitten siirrymme tähän seuraavaan aiheeseen. Sille Rikke Lightfried. Mr. Perker, Mr. Back, Mr. Kanchan, Mr. Fleckenstein, Mr. Tremolsa, Mr. Zaribi, Mr. Baitse, Mr. Ertug and Mr. Balsaitis. I'm going to close the list. Puhujalista on nyt tässä. Robert Zile, ensin kolme minuuttia. Ole hyvä, Robert. Thank you very much for that. Uh, Kiitoksia. Olen pahoillani, että tuli myöhässä komission jäsen. Ajattelin esittää muutaman kommentin. Minä Totta kai luotan yhteistyöhön komission kanssa kaikissa vaiheissa, varsinkin ajatellaan tätä kertomusta, joka liittyy turvasertifiointiin ja yhteistyöhön kansallisten turvallisuusviranomaisten ja rautatieviraston kanssa. Ajatellaan, mikä nykytilanne on. No, kaikki ei ole vielä käännetty, mutta ei tässä kateta kuitenkaan kaikkia eristyksissä olevia verkkoja. On maita, joissa sertifiointi on täysin ilmaista jollekin uudelle jäsenelle ja se koskee vain yhtä maata. Joskus jopa kuukaudessa se on hoitunut. Komission ottanut neljä kuukautta ja että se oli maksullista, mutta sitä voidaan sitten käyttää kaikista jäsenvaltioissa, ainakin teoriassa, ehkä käytännössäkin. Mutta tilanteet ovat kovin erityislaatuisia ja ehkä on syytä olla aika rakentava kaikkien toimielinten kesken, myös sidotryhmien kanssa, hyvän kompromissin löytämiseksi. Tämä koskee myös huolia. Niitä on nimittäin, että kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat jotenkin alistettu rautatievirastoon alle. Siitä syntyy ehkä vain lisää hallintorasitetta uusille yrityksille. Tässä täytyy niin paljon ottaa huomioon. Olisi hyvä, että yhteistyö jatkuisi teidän kanssanne. Sanokaa vain muutama sana erityistilanteista. Kiitos. Thanks, Robert. Kiitos, Robert. Dominique Riquet, kolme minuuttia. Merci, euh, commissaire Kallas. Kiitoksia komission jäsen Kallas neljän paketin esittelystä. Ensinnäkin yksi kommentti. Miksi sitten rautatiet? No, se on turvallista, ympäristön kannalta hyvää. Ja ei se kuitenkaan sitten onnistu kehittymään. Kaksikin syytä oikeastaan on tähän. Ensinnäkin se on raiteilla. Siellä on kovat turvallisuus- ja merkkiantojärjestelmät. Ja sitten jos ajatellaan myös protektionismia ja konservatiivissa monissa maissa toimijoiden kesken, ei tämä koske pelkästään liikennetoimijoita, vaan sosiaalisia toimijoita, työntekijöitä, myös turvallisuusvarastoita. Euroopan edustajat ehkä puolustavat myös omia kansallisia etujaan, siksi ei tästä liikahdetta eteenpäin tai ei ole ainakaan monen vuoteen. Kolme kommenttia. Ensinnäkin budjetti. Te tiedätte, mitä esityksiä on tullut neuvostosta ajatellaan rahoituskehitystä, eivät ne oikein sovi yhteen eläinen paketin kanssa. Ei ajatella itse toimintaa. Selittäkää te, miten te voitte antaa virastolle lisätoimivaltaa, uutta henkilöstä sitten ja uutta rahaa tarvitaan siis yhä supistuvaan talousarvioon näissä oloissa yhteen sopivuus ja turvamääräisten noudattaminen käy vaikeaksi. Toiseksi infrastruktuurien rataverkon käytössä tai vastaavassa ei ole löytynyt varoja. Tässä on pikku ongelma, että aikomukset ovat kiitettävät, mutta ei ole kuitenkaan varoja rahoittaa sitä. Tässä, on, jos syn, tässä tavallaan ovat törmäyskurssilla nyt rautatieliikenne ja talousarvio tavallaan. Sitten toiseksi hallinnointi, tähän tiedätte, minä pidin kovasti tästä ensimmäisestä versiosta, mutta jotta sinne tarvittiin vielä kaksi sivua monimutkaisia toimia, jotta voidaan kaikki integroida. Ja vaikka integroidaan myös määräyksiin liittyen rajojen sulkemiseen, ja sekin on mutkimutkaista perussopimusten kannalta. Eli tässä on omia vakavia heikkouksia määräyksissä. Te olette kovasti korostanut myös sitä, että te olette valppaina rahoitusvirtojen osalta. Minä pääsin kysymyksen näiltä osin jos ajatellaan tuomiota, joka juuri saatiin kaikkia maita koskien viime vuonna, niin rahoitusvirtoja ei tässä käsitellä ollenkaan. He tekevät vilppiä, mutta toisin. He eivät anna tietoa, eivät päästä verkkoihin tai, tai Itävallassa on energiaa Framilla. Miten saadaan aikaan järjestelmä, joka olisi kuitenkin integroitu, niin ettei tässä olisi vilppiä, ainakaan muuta kuin rahoituksen liittyvää. Ja sitten lopuksi vielä, jos ei tässä aiheessa pystytä kunnon eriyttämiseen, niin tulette ehkä varmasti saman asian kanssa viidennen paketin yhteydessä. Vapauttamisesta vielä. Minkälainen kytkös on rautatiepaketilla ja julkisten palvelujen avaamiselle tai sitten uusilla markkinamääräysten kanssa, käytännössääntöjen kanssa. Miten liikenne huomioidaan tässä julkisten hankintojen järjestelmässä? Sitten sosiaalinen ulottuvuus, kuten kollegatkin ovat täällä ottaneet esille. Kuitenkin 150 000 työntekijää on esittänyt huolensa, kiukkunsa lähes. Ehkä siinäkin on huolenaihetta lopuksi. Mr. Lightfried, three minutes. Lightfried, kolme minuuttia pyydän. Mr. President. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, meillä on ollut mielenkiintoisia keskusteluja vapauttamisesta ennenkin ja äh, yritän nyt puhua englantia, koska kun puhuin saksaa, minulla se vaikutelma, että me oikein ymmärtäneet toisiamme kovin äh, hyvin, joten yritän nyt puhua englantia. Olen erittäin iloinen, että sanoitte, että koordinaattorien kysymykset käsittelevät melkein kaiken, joten minulla on ainoastaan ilo kysyä teiltä pikkujuttuja. Yksi liittyy tähän julkisen palvelun velvoitteeseen. Minä tiedän tehokkaita rautatiejärjestelmiä, joissa rahoitus menee sillä tavoin, että hyvin kannattavat reitit rahoittavat pienempiä reittejä, jotka ovat lähes kannattamattomia. Ja minä en nyt halua kuulla teiltä, että komissio on joustava tässä asiassa, vaan haluaisin konkreettisen ehdotuksen, miten vapautetuilla markkinoilla tätä järjestelmää voidaan jatkaa. Ja onko tiukkoja määräyksiä yhtiöille, jotka mm, toimivat kannattavilla reiteillä, toimia myös kannattamattomilla reiteillä? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys kuuluu, minulla on periaatteellinen ongelma teidän ajatustenne kanssa, jotka menevät siihen suuntaan, että eriyttäminen, vapauttaminen, yksityistäminen on pakollista. Ja minä en ymmärrä tätä. Meillä on Euroopassa järjestöjä, jotka on eriytetty, mutta ne toimivat varsin hyvin. Mutta meillä on myös järjestelmiä, jotka eivät ole eriytettyä, ja, mutta toimivat silti oikein hyvin, kuten sveitsiläinen järjestelmä. Miksi tämä järjestelmä pitäisi tuhota, jos se on yksi parhaista järjestelmistä, joita on olemassa koko rautatieverkostossa maailmanlaajuisesti. Miksi tämä on teille niin tärkeää? Ja kolmas kysymys ei ole, enemmän, ei ole niinkään kysymys, vaan vetoomus. Pyytäisin, älkää selittäkö meille, että yhdistyneen kuningaskunnan rautatiejärjestelmä on joku hyvä esimerkki. Se, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtui, oli todellinen katastrofi. Ja se maksoi Iso-Britannian veronmaksajille yli 5 miljardia puntaa tai euroa, en oikein tiedä mm, mitä valuuttaa. Järjestelmä uudelleen luomiseksi, joten Iso-Britannian yksityistetty järjestelmä ei ole mikään hyvä esimerkki, vaan ainoastaan esimerkki suurimmasta rautatiekatastrofista, joka meillä on Euroopassa ollut. Kiitoksia. Rouva Savisaara, kolme minuuttia. Austatud volinik. Alkatuseks ütlen, että minä olen... Kiitos komission jäsen ensinnäkin toteaisin, että minä kyllä uskon rautatieliikenteeseen en usko, että sitä moottoriteillä voidaan kokonaan korvata koskaan. Ymmärrän kyllä komission esityksetkin, joita voi myös tukea. Minulla olisi kuitenkin muutama kysymys. Ensinnäkin te mainitsitte sen, että yksityiset toimijat, yrittäjät saavat tukea valtiolta, mutta että nyt saataisiin kaikille yhteiset säännöt. Kysyisinkin, Vaikuttaako tämä julkisiin hankintoihin? Ovatko säännöt yhtenäiset riippumatta siitä, onko kyse valtion omistamista yrityksistä vai yksityisistä yrityksistä? Tiedämme, että tarjouskilpailut eivät ole yhtäläisiä kaikkialla. Ja sitten yksi kysymys, joka sinällä liittyy ehkä pakettiin, mutta jos ajatellaan niin sen laajemmin, niin kysyisin, Onko komissio ajatellut sitä, että saataisiin jotain porkkanoita tai kannustimia niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä saataneet päätökseen rataverkon rakentamista, että saataisiin myös täysin uusia linjoja. Ei voida puhua yhtenäisesti rautatiealueesta yhteistä markkinoita, jos ei ole yhteisiä ratoja. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Monissa asioissa olen teidän kanssanne samaa mieltä. Rautateiden tehokkuus, palvelu, ajattelu ja se, että turvallisuus ja luotettavuus varmistetaan ja varmistetaan yhteinen raidejärjestelmä ja oikeudenmukainen pääsy, vapaa pääsy infrastruktuureihin – olen tästä samaa mieltä tästä kaikesta, mutta yhtä asiaa en oikein ymmärtänyt. Ensimmäisessä puheenvuorossanne te totesitte, näin ainakin kuulin tulkkauksen välityksellä, että tämä holding-rakenne voi jäädä sinne, missä uuden direktiivin täytäntöönpano on jo toteutunut. Eli siellä ei välttämättä tarvitse enää muutoksia tehdä. Tämä tarkoittaisi sitä, että sillä voitaisiin pitää kiinni nykyisestä järjestelmästä niin kauan kuin se vaan toimii. Voisitko nyt yksinkertaisesti sanoa tämän asian vielä uudestaan? Eikä tarkoittaa tämä sitä, että tämä eriyttäminen ei ole mikään ehdoton vaatimus, huolimatta siitä, että paketti hyväksytään. Tämä oli ensimmäinen kysymys, Ja toinen kysymys Parhailla neuvotellaan myöskin lentokenttäpaketista. Ja siellä on suhteellisen samanlainen tilanne. Monet komission ehdotuksista saavat meiltä tukea, mutta jotkut seikat ovat hieman kriittisempiä. Ja vaarana on, että tämä koko, kokonaispaketti on vaarassa, mikäli huolimatta siitä, että 90 prosenttia ehdotuksista on järkeviä ja meitä tuemme, mutta 10 prosenttia on sellaisia, joista ei ole samaa mieltä. Koko paketti silloin vaarantuu. Ettekö usko, että rautatiepaketin yhteydessä olisi kenties parempi, että kaikkia ei pidettäisi yhtenäisenä pakettina ja että kaikista ei neuvoteltaisi yhtenäisenä pakettina, vaan yksittäiset seikat, joista ollaan samaa mieltä, kun esimerkiksi ajatellaan tehokkuutta ja palvelusuuntautuneisuutta, että e- eikö näistä voitaisiin päättää mahdollisimman nopeasti ensin, ilman että kokonaispaketti vaarantuu, mikäli joissakin kohdin tai mahdollisesti yhdessä kohdin emme olekaan samaa mieltä, mutta muuten ollaan ajalti yhtä mieltä. Kannattaako nyt vaarantaa kokonaispaketin hyväksyminen joidenkin pienempien ongelmien vuoksi? Tämä ei olisi markkinoiden etujen mukaista, ei myöskään kuluttajien etujen mukaista. Kannattaako tämä pitää pakettiratkaisuna vai voitaisiinko mahdollisesti siellä, missä löydetään hyviä ratkaisuja, hyväksyä nimenomaan nuo kohdat ensin ja toteuttaa ne ensin ja tämä ei millään tavalla estä, että myöhemmin sitten pyritään ratkaisemaan nämä seikat, joista kenkä hieman enemmän puristaa. George. Ja, Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle tästä alustuspuheenvuorosta. Uskoakseni meillä on vielä lukuisia tilaisuuksia keskustella asioista vielä myöhemmässäkin vaiheessa. Meillä on kysymys, joka oikeastaan liittyy läheisesti kollega Pirkkerin puheenvuoroon, eikä tämä pakettikysymys. Ja kuten jo täällä tuli todetuksi, oikeastaan kaikki ovat täällä yksimielisiä sen osalta, että yhteentoimivuus, turvallisuus, tehokkuus, asiakasläheisyys ovat erittäin tärkeitä. Ja että nämä tekniset seikat, kuten interoperatiivisuus, äh, interoperatiivisuus tekniset normit ja muuta, täytyy harmonisoida. Tämä on väijämättömän välttämätöntä, mutta suurin ongelma liittyy juuri näihin, mutta nämä muut seikat ovat kiistanalaisempia. Tämä te tiesittekin ja olette itsekin huomauttaneet tästä. Ja saksalaisesta lehdestä Deutsche Tageszeitung oli lukenut, että tässä peräkulta lisää kilpailua. Kuinka sitten tämä tulee sitten vaikuttamaan parlamentin näkemysten huomioittamiseen. Parlamentti on selkeästi ottanut kantaa. Tämä uudelleen laadittu toisinto on joitakin kuukausia ollut jo tiedossa. Hyvin paljon työtä on jo tehty. Ja eurooppalainen sääntelijä haluttaisiin kansallisten sääntelyiden ohjeen. Lisäksi olemme voimakkaasti peräänkuuluttaneet sitä, että ristin rahoitus estettäisiin. Ja tässä on luotu pohja, jonka avulla voidaan keskustelua käydä. Mutta niin kuin Irlanti kaudella on ilmoittanut, että he halusivat nämä tekniset asiat viedä eteenpäin ensin. Tämä on hyvä lähestymistapa. Ja sitten muuta, muiden seikkojen osalta, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, meillä on enemmän kokemusta. Ja sitten voidaan havaita, että nämä olisi voitu ratkaista eri tavalla nämä asiat. Pitääkö tässä nyt tällä tavalla pyrkiä runnomaan kaikkia asioita kerralla lävitse? Teillä on tietystikin ne sekä neuvosto että parlamentti ja henkilökysymykset, ammattiyhdistysliike ja kaikki muiden näkemykset. Tästä, tästä on velkoinen kädenvääntö vielä edessä. Minun nähdäkseni tämän asian nope, nopeasti läpi runomen ei ole kenenkään etujen mukaista. Olemme puhuneet myöskin mallista, joka ei välttämättä olisi samanlainen kaikkialle Euroopassa. Mitä mieltä tästä ajatuksesta? johdantopuheenvuorossanne niin te totesitte, että hyvin monia eroilla, eroja on olemassa eri valtioiden välillä, erilaisia tilanteita, erilaisia olosuhteita, joten alueellinen näkemys, kulttuuri, kulttuuritausta, maan suuruus, rata, kiskojen pituus kussakin maassa, tilanteen vaihtelemasta toiseen. Monen kir- tilanne on kovin monen kirjava ja minun ei ole mahdollista tai pelkästään hyvin rajoitetussa määrin mahdollista pakottaa yhtenäiseen malliin koko Eurooppa. Ja sitten kun asiantuntijoita on kuultu ja henkilöstöäkin, joka toimii tällä alalla, niin vaikuttaa siltä, että tämä teidän ehdotuksenne on vain puolivillainen, ei se ole vielä kovinkaan hyvä. Ja mitä seuraamuksia tästä kaikesta tulee ja miten käytössä voidaan toteuttaa tämä ehdotuksenne, niin tässäkin suhteessa pitäisi tämä henkilöstökysymystä vielä selkeyttää. Ja tämä ala pitäisi ottaa hyvin voimakkaasti mukaan myöskin näihin keskusteluihin, rautatieala. Edustaja Kanchan. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Minäkin olen sitä mieltä, että tässä tehdään tärkeää työtä, suurta työtä, joten kiitän komission jäsentä ja hänen työntekijöitä sitä, mitä he tekevät, mutta äh, haluaisin Äh, hiukan nyt nostaa esiin tällaista tekopyhyyttä, jota löytyy täältä meidänkin joukostamme. Jos minä sanoisin, että äh, haluamme luoda ja vahvistaa eurooppalaisia yhtenäismarkkinoita, niin varmasti olemme kaikki samaa mieltä tästä tavoitteesta. Jotta tämä saavutettaisiin, tarvitaan avoimuutta, kilpailukykyä, äh, resursseja, ja täytyy ymmärtää aika taulut niiden täytyy olla selkeitä ja lyhyitä. Kaikkeasta, kaiken tämän olemme varmasti kuulleet sanottavan jo tuhansia kertoja, mutta jos katsomme mitä on tapahtunut, me olemme nyt neljännessä paketissa, ja katsomme myös lähtökohtia, nämä kuusi asiakirjaa. Meillä on lykkäyksiä, sisäisiä ongelmia komissiossa, näin olemme ymmärtäneet, sisäisiä ongelmia neuvostossa, niin minulla on se vaikutelma, että se, että meidän toiveittemme toteuttaminen on erittäin vaikea. Kyse on periaatteista ja arvoista, joita täällä toistelemme joka päivä itsestään selvinen. Kaikki me täällä kannatamme avoimuutta, kilpailukykyä, resursseja ja niin poispäin, mutta täytäntöönpanossa on valtaisia ongelmia, ensinnäkin päätöksenteossa ja sitten täytäntöönpanossa. No sitten resursseista. Me kaikki tiedämme, millaiset kohdat meillä on. Ja sen, niiden prioriteettien lisäksi, mitä olemme nyt määritelleet, tarvitsemme myös tahtoa mennä tähän suuntaan ja yrittää löytää myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja. Kiitoksia. Minutes, Herra Fleckenstein, kolme minuuttia. Uh, Kommissar, ich glaube, dass wir eine ganze Hyvä komission jäsen, monia asioitahan on täällä jo mainittu. Ja voimme varmasti päästä yhteisymmärrykseen niistä ja teemme tärkeän askeleen kohti yhteisiä tavoitteita niissä. Olisitte varmaan ihmeissäni, jos en tätä kysymystä esittäisin, mutta haluaisin esittää kysymyksen eriyttämisestä. Herra Grosch sanoi, että ei tässä saa ajota millaista nostaa esiin tämän dogmia, niin siksi vain kysymys. Tässä ehdotuksessa on mahdollisuus tietyissä olosuhteissa ylläpitää tällaista holding-järjestelmää. Sitten määrittelette ehdot tälle. Onko teillä tai ehkä Rytellä jonkinlainen ajatus siitä, miksi jollain yrityksellä Euroopassa näillä ehdoilla pitäisi olla jonkinlainen holding-järjestely. Kyllähän tässä täytyy olla joku syy, että miksi tätä vaihtoehtoa tarjotaan. Minä uskon, että toimitte tässä ovelasti, mutta että riittävän ovelasti. Ja hyvä komission jäsen, älkää sanoko meille, ettei tässä ole mitään kompromissia. Minä pyydän. Minä olen kuullut tämän niin monta kertaa. Ja sitten lopuksi ollaan päästy ihan järkevään lopputulokseen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Sitten edustaja Tremosa. Brian, Mr. Commission. Kiitoksia, Brian. Hyvä komission jäsen, tervetuloa parlamenttiin. Pari lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, vastauksessa olette puhunut myös rautatievirastosta. virastosta Haluaisin tietää, onko mitään toivoa, että neljännessä paketissa saattaisiin jonkinlainen eurooppalainen sääntelijä aikaan. Jos näin on, niin parlamentti olisi kyllä valmis ottamaan vastaan tällaisen ehdotuksen. Viime vuonna keskustelimme myös uuden laatimisesta. Ehkä kaikkein yksimielisin johtopäätös olisi, että täällä tarvitaan markkinoilla myös eurooppalaista sääntelijää. Jos ajatellaan myös tätä valkoista kirjaa ja Grossin sen tiimolta vetävää työtä, niin sielläkin sitä peräänkulutettiin. Eli olisiko mahdollista ehkä, että olisi jonkinlainen sääntelyverkosto tulosta. Toinen kysymys liittyy neuvoston talousarvioesitykseen. Oletteko sitä mieltä, että rahaa löytyy sieltä riittävästi myös ydinhankkeita varten? Kiitoksia. Thank you, Mr. Zaribi. Sitten edustaja Zribi. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, merci. Puheenjohtaja, komission jäsen, kiitos alustuksestanne, mutta tässä olisi hyvä komission esityksiä selventääkin. Totta kai hyvä, että olette ainakin täällä avoimin mielin. Toivottavasti tämä jatkuu samaan tyyliin. Nyt esimerkiksi tieliikenteen kapotaasissa. Rautatieliikenteessä meillä on kolme tavoitetta, joista olemme kai samaa mieltä. Ensinnäkin edistää rautatieliikennemalleita ja parantaa tarjontaa ja alentaa hintaa myös palveluissa. Kuitenkin komission jäsen, jos sallitte, niin minä esitän kyllä epäilykseni liittyen teidän uudistukseenne. Vaikuttaa, että teillä on vain yksi vastaus, ihan kuin taikaiskusta tavoitteiden saavuttamiseksi, vapauttaminen. Minulla on sellainen vaikutelma, että siinä odotetaan olennaiseen, että tässä pannaan härkä vaunujen edelle, niin kuin meillä Ranskassa sanotaan anteeksi. No, meillä on paljon vähemmän varoja käytettävissä, jotta voidaan investoida myös rataverkkoon, kun kuitenkin lähtökohtana on, että meillä on eurooppalainen rataverkko, ja pitäisi nimenomaan aivan massiivisesti investoida nimenomaan rataverkkoon. Kaikki selvitykset, tutkimukset, olivat kyse sitten ja jäsenvaltioista, niin ne osoittavat, että tällaista tarvetta on, 300 miljardia on vajetta. Ja, ja Eurooppa-neuvoston jälkeen saadaan 8-9 miljardia siihen, mitä komissio on esittänyt. Mietin vain, että mikä on meidän todellinen tavoitteemme täällä, kun kuitenkin lähestymistapa on kovin dogmaattinen ja jäykkä, nimittäin vain, että pitäydytään vapauttamiseen, piste. Sitä paitsi kertoisin teille, että tässä on totta kai vastatotuksen täytyy välttää. SNCF täällä mainittiin, että siellä on 28 miljardia velkaa, ei kun 7 miljardia, se on eh, SNCFssä Ranskassa vähemmän kuin 2012. Eli eh, täytyy olla varma, kun jotain väittää, kun puhutaan yksityisestä, julkisesta tai kansallisesta lähestymistavasta, jotta yhteistavoitteet myös saavutetaan. Te olette liberaali itse, totta kai se on teidän lähestymistapanne aika myös jäykkäläistymistavassanne. Ja te haluatte nyt inttää ja inttää pelkästään yhden esityksen pohjalta. Mutta tässä täytyy kuitenkin voimalla sanoa kymmenen äh, kertaa enemmän, kuten Dominik sanoi. Totta kai tarvitaan yhteisiä tavoitteita, mutta kuitenkin hiukkasen joustoa tarvitaan myös jäsenvaltioita varten. Holding järjestelmä, joka olisi suorituskykyinen, joka ei syrji ketään, ja myös, että rahoitus on täysin avointa. Eli komission jäsen, minä uskon, että keskustelu jatkuu ne varmasti aika vilkkaana. Ja kuten tästä rataverkon haltiosta todettiin, että voisitte joustavoittaa kantaa ne niin hiukkasen myös vapauttamisen kohdalla. Mr. Baisa, three minutes, please. Excellent. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, dans vos euh, propos préliminaires... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Te totesitte, että rautatiet ovat kilpailussa hävinneet maantien liikenteelle. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, mutta en ole samaa mieltä teidän kanssanne siitä johtopäätöksestä, jonka te tästä teette. Käytännössä kyse on poliittisesta tahdosta tahdosta investoida. Tilanne, jossa tänä päivänä ollaan, johtuu siitä, että rautatiejärjestelmä ei ole tehokas. Se johtopäätös, jonka te teette, on se, että pitäisi olla enemmän kilpailua ja enemmän vapauttamista. Ei tämä ole ollenkaan tämä, mitä tässä nyt tarvitaan. Kun tarkastellaan matkustajia, ihmiset, jotka haluavat kulkea paikasta toiseen, kilpailua minä katson, että se mitä matkustajat odottavat ei ole kilpailu, vaan se, että junat tulevat aikais, ajoissa paikalle, kulkevat aikataulun mukaan ja he edellyttävät myöskin turvallisuutta. Ja kun tarkastellaan matkustamista maanteessa alueelta toiselle, niin ihmiset ajattelee, että sitä on. Ja kun tarkastellaan rautayhteyksiä, kysyä myöskin siitä, onko yhteys kannattava. Te sanotte, että että tarvittaisiin neljännen rautatiepaketin jälkeen holding-rakennelma voi toimia vielä, holding rakennelma saadaan vielä neljän rautatiepaketin jälkeenkin, mutta peräänkuulutetaan avoimuutta ja rahoitusvirtojen osalta esimerkiksi ja toimintojen erittämistä. Mikäli ehdot toteutuvat, silloin ehdot vain täyttyvää että silloin nämä holding-rakenteet ovat mahdollisia. Minä kuuntelin tarkalleen, mitä te sanoitte. Te ette sanoit mitään palkansaajista ja rautatiealan toimihenkilöistä. Keskusteluissa, joita kuulin tänään iltapäivällä, peräkutetaan myöskin ilmailualan vapauttamista. Ja todettiin, että samat työolosuhteet säilyisivät, mutta ihmiset kuitenkin pelkäävät pahinta sekä lentoalalla että rautatiealalla. Ja tässä esitetään erittäin liberaalia mallia tänään iltapäivällä, mutta toivoisin, että myöskin sosiaalinen yhteiskunnallinen puoli tässä muistettaisiin paremmin. Kiitoksia. Voisitteko nyt sulkea mikrofoninne, herra Besap? Herra Erdyk seuraava. Ja vielen dank, Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Euroopan unionin kansalaiset, hyvä komission jäsen, teillä todellakin on tällä hetkellä vaikeuksia, heillä on vaikeuksia pysyä näiden vapauttamisten vauhdissa mukana. Miksi minä sanon tämän? Koska se löytyy teidän puheenvuoroista se, että halutaan välttämättä oli sitä hyötyä vai ei liberalisoida ideologisista syistä. Ja siksi haluan esittää teille kolme kysymystä, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin tässä koko keskustelussa myöskin edellisestä rautatiepaketista ei löydy yhtään kohtaa tai virkettä, joka osaittaisi meille, miten Euroopan unionissa voisimme rahoittaa tämän infrastruktuurin. Meillä ei ole yhtään maata Euroopan unionin sisällä, jossa infrastruktuuri itsessään ei olisi vajavainen. Miten Euroopan unioni tai komissio aikoo korjata tämän puutteen? Minä epäilen, että pystymme tämän tavoitteen saavuttamaan ähm, teidän ehdotuksillanne, koska mitä äh, kiinnostusta jollain yrityksellä on investoida miljardeja ja miljardeja infrastruktuuriin, jos se ei pysty enää vaikuttamaan tai saamaan voittoa näistä infrastruktuurista. Miksi tällä äh, mä yritys sitten haluaisi siihen investoida? Tähän haluaisin saada vastauksen. Ja toinen kysymys, hyvä komission jäsen. Jos nyt oikein muistan, niin tämän vuoden ää, äh, tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien tämä mm, uudelleen uudelleen laatiminen astunut voimaan. Miksi emme pysty odottamaan tämän uudelleenlaatimisen vaikutuksia ja tuloksia ja sitten yrittää torjua näitä ongelmia. En usko, että viime vuonna tavoitetta saavutettiin. Siksi yritetään nyt uudella lainsäädännöllä saavuttaa tämä ideologinen tavoite? Ja viimeinen kysymykseni, hyvä komission jäsen, jos kaikki nyt on kerran niin selvää, niin miksi lykkäsitte jälleen kerran neljännen rautatiepaketin julkaisemista? Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on nähtävissä, että tämä on kovin mutkikas asia Eli on varsin luonnollista, että energiahankkeen lailla myös rautatieliikennepaketista tulee poliittinen. Nimittäin jokainen maa joutuu kuitenkin lähettämään tiettyä rahtia ra- raite, raiteita käyttäen ja tarvitaan tietyt tulot. Tätä kautta ehkä voidaan työpaikkojakin luoda, ei pelkästään ansaita rahaa. Eli ehkä tässä olisi lähestymistapana nimenomaan vapauttaminen. Mutta komission jäsen ehkä voitaisiin jatkossa vielä miettiä myös, miten rautatiet ovat muuttumassa kautta Euroopan. Olisi sellaista politiikkaa, joka olisi meille suosiollisempaa. Nyt tässä on menetetty paljon työpaikkoja, moni yritys menee konkkaan EU-ssa tai sitten siirtyvät EUn ulkopuolelle – Tämäkin johtaa vähän heikentyvän tilanteeseen ja jopa 500 miljoonan euron menetyksiin. Eli jokainen joutuu ottamaan huomioon myös maantien tieltintinen sijainti, verkon luonne, linjojen pituus ja niin edelleen. Esimerkiksi meillä on erilaisia maksuja käytössä rahtiliikennettä varten maanteillä, ainakin maissa. Tosin sanoen, miksi meidän pitäisi sitten tyytyä tähän autotiepakettiin? Tässä menetettäisiin työpaikkoja. Esimerkiksi saattaisi satakin työpaikkoa mennä meidän maassamme. Tässä menetetään myös hyvää koulutusta vaativia työpaikkoja muissakin jäsenvaltioissa. Ja sitten raiden levyysongelma. Jos vapauttamista jatketaan, niin jotkut eu ulkopuoliset maat, varsinkin Venäjä, ei ole ole mitenkään taanneet kilpailua tai reilua kilpailua, vaan siellä on suorastaan polkumyyntiä. Ja kun meidän rautatieliikenteemme kuolinkourissa, niin siellä vain hintoja nostetaan. Olen toki samaa mieltä, että jotain pitäisi tehdä niin, että rahti saadaan maanteiltä raiteille, näin voitaisiin käyttää myös no, luotijunia henkilöliikenteessä. Emme tästä riitele tietenkään, mutta sitten kun ajatellaan itse periaatteita, niin täytyy kyllä ajatella ajatusten muutosta, että saadaan aika yksimielisyyttä. Kiitos. Sitten Rova Ajela Sender. Puhujalista on jo suljettu. Sallin teille kuitenkin puheenvuoro, mutta hyvin hyvin lyhyesti vain. Compassion. Lo siento haber llegado tarde. Tenemos... Kiitokset tuli vähän myöhässä. Espanjassa oli erinäisiä ongelmia. Olen pahoillani varapuheenjohtaja, mutta se mitä tässä toverit jo totesin, että tarvitaan eurooppalaiset rautatiet, ei saksalaisia, ranskalaisia eikä sen paremmin espanjalaisiakaan. Tässä on yritetty eriyttämisen ja sääntelyn kautta jotenkin aikaa myös toimijoiden parissa, mutta jos ajatellaan neljättä pakettia, kaikki ne osatekijöineen, kun siellä on paljon puutteita kuitenkin, todellakin se pistää silmään myös tässä neljännessä paketissa. Ensinnäkin rahoitus, ei ole tätä kahdeksaan miljardia tässä meillä on 27 plus 1 ja nyt on vähemmän rahaa kuitenkin, ei ole rahaa, yhteensopivuuteen, ei rataverkkoa, ei melua varten, ei yhtään mihinkään, eli tilanne on kriittinen näiltä osin. Ja toiseksi, mikä vaikuttaa vielä vakavammalta, että ei meillä ole sosiaalisiakaan puitteita. Ei tässä oikeastaan pystytä tätä pakettia solmimaan, ellemme myös vasta tähän valtavan haasteeseen, joka liittyy rautatieliikenteen avaamiseen – ja siinä on, ovat unohtuneet työntekijät. Ja minun mielestäni siksi paketti on hyvin epätasapainossa, koska siellä ei todellakaan ole puututtu tähän sosiaalisen puoleen ollenkaan, koska siellä on niin valtavasti puutteita, jotta tämä olisi millään tavalla uskottava. Komission jäsen saa nyt puheenvuoron ja tämä onkin aivan helppo homma vasta näihin kysymyksiin. Ehkä yksi vastaus riittää kattamaan useamman kysymyksen. Olkaa hyvä. Hyvin paljon kommentteja liittyen eri paketin osiin. Enkä tietenkään voi avata kaikkia keskusteluja, mutta lähinnä näistä viimeisimmistä kommenteista liittyen työllisyyteen ja sosiaalisiin kysymyksiin. Ei tässä ole kyse vapauttamisesta vapauttamisen tähden. Rautatiet ovat 20 vuoden aikana menettäneet 43 prosenttia työpaikoistaan, Unkarissa 70 prosenttia, Romaniassa 60 prosenttia. Tämä on se olemassa oleva järjestelmä. Onko tämä mukaan hyvin työllistävä järjestelmä? Vaikutusten arvioinnissa me olemme laskeneet, että 34 miljoonaa ylimääräistä matkustajakilometriä voivat tuoda 14 000 uutta työpaikkaa. Tämä ei ole kovinkaan suuri määrä matkustajakilometrejä. Tämä on se kokonaiskuva ja me olemme hyvin huolellisesti pohdistineet erilaisia mm, työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun liittyviä kysymyksiä, mutta ongelma on se, jos rautatiet kaatuvat, niin työpaikatkin menetetään. Ja meidän tavoitteemme on lisätä rautateillä tarjottavien palvelujen määrää, joten tätä argumenttia minä en hyväksy, että me me haluamme tässä liberalisoida vain sen eh, liberalisoinnin takia. Tämä on pragmaattinen eh, paketti eikä mikään ideologinen paketti. Ja sitten eh, tämä paketin lykkäys, miten se lykättiin? Sitä lykättiin kuukaudella. Onko se nyt kovinkaan dramaattinen tai strateginen lykkäys? Tämä piti esitellä 19 joulukuuta ja se hyväksyttiin 30. tammikuuta. Tämä meni oikein nopeasti, äh, joten me kyllä toteutimme lähes suunnitelman mukaisesti. Sitten investoinneista. Sanoitte, että yri, äh, hajauttaminen Äh, on huonoksi, koska yritykset eivät ole investoineet infrastruktuuriin. Yritykset eivät ole investoineet infrastruktuuriin, veronmaksajat ovat investoineet infrastruktuuriin. 2009 46 miljardia euroa veronmaksajien rahaa ja tukia. Tämäkään ei ole äh, kestävää. Ja jotta voitaisiin luoda enemmän palveluja, enemmän investointimahdollisuuksia, äh, sekin on tämän paketin tavoite. Ja myöskin tämä ajatus, että eritetään No miksi tämä paketti? Miksi emme sitten käsitellä pelkästään toimivuuskysymyksiä? Miksi toimivuuskysymykset sitten, jos meillä on eurooppalaista yhteistä liikennealuetta tai rautatiealuetta? Silloin ei tarvita toimivuutta, Jokainen toimii omien rajojensa sisällä, emmekä me puhdu enää mistään eh, eurooppalaisesta rautatiealueesta. Ja jos sitten haluamme rajat ylittävän ulottuvuuden, niin sitten tarvitaan jonkinlaista että oikeudenmukaista kohtelua. E, ja siksi emme hyväksy sitä, että mm, tällä tavoin esimerkiksi ostetaan operaattoreita toisista jäsenvaltioista. Se on veronmaksujen rahoja, jotka kerätään infrastruktuurista ja sitten sitä käytetään kilpailuetuun. Tämä on se todellinen kuva. Ja sitten useita kysymyksiä resursseista. Me odotamme teidän päätöstänne monivuotisista rahoituspuitteista ja katsomme sitten, mitä voimme tehdä, mutta tietenkin tämä vähemmän kuin odotimme. Me myös pyysimme paljon vähemmän kuin mitä oikeastaan tarvitaan, jotta saataisiin aikaan investointeja. Ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet infrastruktuurin investointeihin. Tämä on suurempi kokonaiskuva muutenkin. Ja sitten Euroopan rautatieviraston roolin on tarkoitus vahvistua. On puhuttu tulevaisuuden eurooppalaisesta sääntelijästä. Ensin yritämme yhdistää sääntelijät jonkinlaiseen eurooppalaiseen verkostoon ja sitten meillä on kuten mm, tämä Euroopan e, ilmaturvallisuusvirasto, e, lentoturvallisuusvirasto, mutta kansallisilla turvallisuusviranomaisilla tulee olemaan roolinsa ja ne tulevat jatkamaan toimintaansa. Ja sitten kysymys siitä, että onko äh, mahdollista tällainen rakenne, että äh, tuottamattomat äh, tomia, ähm, ratoja tuetaan, tuottavat radat tukevat niitä. Kyllä, me olemme pohtineet tähän ratkaisua. Tämä on ihan suhteellista. Enkä minä missään vaiheessa mahdollinut yhdistyneen kuningaskunnan kokemusta muuten. Minä äh, ihan rationaalistissa pohdin, mikä on parempaa rautatieliikenteelle. Ja sitten nämä kansalliset verkostot ja kansallisten turvallisuusviranomaisten rooli, pitäisi käsitellä erikseen. Turvallisuusviranomaiset tulevat kyllä pysymään. Me emme sano mitään yksittäistämisestä tai sen puutteesta. Me emme pysty mitenkään vaikuttamaan omistajuuteen. Meillä on yrityks, yrityksiä ja kuka sitten yritykset omistaa ja kuka infrastruktuurin omistaa. Sillä ei ole merkitystä tämän paketin kannalta. Ja myös julkiset hankintasäännöt eh, eivät eroa tässä. Nämä ovat tärkeimmät kysymykset. Emmekä me pakota eh, muuttamaan rakennetta tällaiseksi holding-rakenteeksi. Me haluamme nähdä selkeästi kuvan, me haluamme avoimesti nähdä määrärahovirrat infrastruktuurin ja palveluyritysten välillä. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on tämän paketin tavoite ja kuten sanoin, kuva on se, että rautatiet ovat todella rajussa kilpailussa muiden liikennemuotojen kanssa. Miten tämä kilpailu voidaan varmistaa? Se on suuri kysymys. Olen valmis keskustelemaan siitä muissa yhteyksissä, mutta keskustellaanpa nyt tästä puitepaketista. Kiitoksia. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia paljon komission jäsenelle. Olen varma, että Meillä on mielenkiintoisia viikkoja edessämme, kun paketin osat jaetaan eri esittelijöille ja eri, eri ryhmille. Lähipäivinä todennäköisesti tiedetään, kuka laatii minkäkin mietinnön ja siitä sitten jatketaan tätä työtä. Aitteko te puhua nyt, nyt tästä puhtaan energian liikenteestä, vaikka pikemminkin pääjohtaja ruvetaan? Komissio, komission jäsen tuntuu olevan melkoinen masokisti, koska hän aikoo jälleen kerran puhua tästä seurastakin aiheesta. Important package. Um, can I just, can I, we always have this problem. If people are leaving, can they leave? Jos joku lähtee, niin me lähtikään ihan hissun kissun. Ei mitään kokouksia täällä. Täällä vain yksi kokous, liikennevaliokunnan kokous. Muut ulos. Kiitos. No niin. Kaikki tiedämme, että Eurooppa Eurooppa on riippuvainen tuontiöljystä liikenteessä ja liikkumisessa. Me käytämme miljardin joka vuosi, miljardi euroa joka päivä, siis joka päivä tuontiöljyyn ja polttoaineeseen ja se menee ilmaluksiin, ajoneuvoihin ja laivoihin se. Ei se näin voi jatkua. Me olemme jo pyrkineet jo koentamaan energiatehokkuutta ja jatkamme tällä saralla kaikilla rintamilla, TK-verotus ja päästötavoitteet. Mutta tässä tarvitaan myös vaihtoehtoisia polttoainestrategioita ja kunnianhimoisia sellaisia, jos halutaan päästä eroon öljyriippuvuudesta, koska siitä maksetaan 2,7 prosenttia PKTstä vuosittain. Nyt täytyy toimia päättäväisesti ja nopeasti, kun markkinatkin muuttuvat nopeasti, jotta saadaan vaihtoehtoisia polttoaineita ja me emme pelkästään puutu siihen tilanteeseen, että saadaan kestävää liikennettä ympäristön kannalta, vaan me haluamme myös uusia yritysmahdollisuuksia yrityksille, uusia työpaikkoja kansalaisille. Tässä on kolme elementtiä puhtaan energian liikenteessä hiljattain hyväksyttiin komissiossa. Ensinnäkin tiedonanto, jossa on kattava vaihtoehtoinen strategia pitkällä aikavälillä öljyn korvaamiseksi. Siinä monipuolistetaan myös energialähteitä liikenteessä ja sitten halutaan myös vähimmäistasoa vaihtoehtoiselle energiainfrastruktuurille, sähköautoille ja vetyautoille. Ja, sehän se, ja tässä tarvitaan myös nestetytyä kaasua. Me tarvitsemme kunnon liikenteen syklin, mutta sitten meillä on laiva-alalla kaasun käyttöä varten omaa tiedonantomme. Pikkuhiljaa päästään pois öljystä, kun meillä on yhteensovitettu strategia. Se on johdonmukainen siitä syystä, että siinä esitetään joustavaa siirtymistä, kun käytetään kaikkein parhaimpia ratkaisukeinoja. Loppuosassa me keskitytään siihen, että voidaan taata infrastruktuurit että meillä on vaihtoehtoja öljylle. Totta kai tässä on myös kansallisia suunnitelmia. Tämän tyyppinen Euroopan kattava strategia johtaa johdonmukaiseen kehitykseen eikä pirstaloitumiseen. Strategia on myös yhtäläinen sikäli, että siellä on mukana kuluttajat yhtä hyvin kuin auto- ja energialan toimijat. Koska ehdotuksessa on mukana myös vähimmäis infrastruktuurissa, niin kansalaiset yrittäjät tietävät, mitä on odotettavissa. Nyt voidaan tämä munakana ongelma ratkaista, koska se vähän hidastaa tätä. Se, että ei ole mitään yhteisiä EU-standardeja, muun muassa polttoaineen laitteita varten tai varastointijärjestelmiä varten, niin näin ei myöskään investoida infrastruktuuriin, eikä saada vaihtoehtoisia ajoneuvoja polttoaineita ajatella myöskään kuluttajille. Tämä strategia johtaa myös siihen, että meillä on vaihtoehtoinen niin, että voidaan käyttää mittakaavaitua hyväksi. Tämä on elinkeinoelämää myötäilevä hanke ja näin voidaan huomioida yksityinen sektori niin, että se investoisi uusiin markkinoihin. Yksityinen sektori laajalla mitalla tässä mukana, että käytetään uutta tekniikkaakin hyväksi niin, että voidaan vapauttaa julkinen rahoitus muuhun mutta kuitenkin, että voidaan nopeasti siirtyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Tässä on monia sääntelyvälineitäkin käytettävissämme jäsenvaltiossakin, jotta voidaan edistää yksityistä investointia. Mutta julkinen mukanaolo on tärkeää sekin, jotta saadaan kunnon sääntelypuitteet, jotta myötä puolestaan voidaan saada oikeusvarmuutta investoinneille, mukaan lukien myös kunnon standardit, niin että kuluttajatkin voivat tehdä valistuneita päätöksiä ja yritykset voivat investoida. Ehdotus myös rohkaisee taitotietoa, kilpailukykyä, että voidaan kilpailla myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa. Jos verrataan Kiinaan, eh, USA tai Japani, niin kyllä tässä laahataan jäljessä. Lopuksi totesin, että tällä on valtava vaikutus myös siihen, miten me ajattelemme liikkumista jatkossa. Tämä on nyt tärkeä valinta, joka vaikuttaa liikkumiseen mutta se on enemmän koko yhteiskuntaa koskeva valinta. Siinä on mukana taloudellinen ja ympäristökestävyys. Kiitoksia huomiostanne. Grosch. Kiitoksia seuraavana edustaja Grosch. Vorsitzender Kommissar auch für diese Einleitung vielleicht nach der... Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä alustuksesta ähm, tämän äh, keskustelun jälkeen, kun äsken kuulimme, että tarvitsemme vähän vaihtoehtoista energiaa, se tekisi meille kaikille hyvää. No, laajalti voidaan kyllä ymmärtää, mitä ehdotatte. Minä haluaisin kolme neljä asiaa nostaa esiin. Ensinnäkin, jos tässä puhutaan vaihtoehtoisista polttoaineista, niin olen iloinen, että tätä katsotaan vähän moniulotteisemmin. Kommenteissamme valkoista kirjasta mehän parlamentissa tämän sanoimme, erityisesti liikenteessä oli kyse siitä, että katsotaan vain yhtä vaihtoehtoa, vaan monia vaihtoehtoja. Toiseksi on mukavaa keskustella näistä vaihtoehdoista, mutta täytyy olla myös tarjontaa ensinnäkin energiassa ja toiseksi infrastruktuurissa. Kolmanneksi yhteentoimivuus on tässäkin erittäin tärkeää. Jos huomenna tilanne näyttää siltä kuin muilla aloilla on näyttänyt tai näyttää, niin sitten Monet kuluttajat pelkäävät ostopäätöstä tai muutosta, koska he eivät ole varmoja, onko liikkuvuus varmistettu tai syntyykö teknisiä esteitä taloudellista tai muista syistä. Ja Joten olisi tässä mielenkiintoista nähdä muita aloja, esimerkiksi puhelinala ja muuta, jossa Euroopassa ajoissa otettiin käyttöön yhtenäisiä standardeja niin, ettei pelkästään vakuutettaisi kansalaisia tästä, vaan että myöskin vahvistettaisiin Eurooppaa tuotantopaikkana. Tämä on erittäin tärkeää. Sitten viimeinen asia, josta haluaisin puhua, tämä johtuu kokemuksista, joita olen nähnyt naapurimaassani Saksassa. Tiedotus on erittäin tärkeää, koska jos huomenna esittelee vaihtoehtoisia polttoaineita ja sitten ylihuomenna – lukee vakavasti otettavassa lehdessä tämä on haitaksi moottorille, haitaksi ympäristölle, haitaksi kansalaisille, niin sitten voi kyllä heittää toivonsa. Mm. erittäin tärkeää on se, että etukäteen kansalaisille annetaan hyvää, korrektia, oikeudenmukaista tietoa. Sitten kuljemme oikeaa tietä. Me kyllä kannatamme tätä ehdotusta Aiomme varmasti joitakin tarkennuksia siihen tehdä, mutta kyllä tämä on oikea tie kohti tulevaisuutta. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksesta alkaa Traui. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komission jäsenelle hänen esityksestään ja komission ehdotuksesta. Uskon, että tässä yhteydessä voin esittää vain muutaman yleisen kommentin. Voin tietystikin aloittaa toteamalla, että on hienoa, että vihdoinkin saatiin tämä strategia mustana valkoisella. Tämän pohjalta voidaan konkreettisilla keinoilla mahdollista se, että siirrytään kestävämpään autokantaan, ajoneuvokantaan. Tietystikin hallitukset Euroopan tasolla, tai toivottavasti hallituksetkin Euroopan tasolla tukemassa tätä hanketta. Nyt ensimmäinen askel on kuitenkin otettu eteenpäin. Ja täytyy myöskin muistaa näiden ajoneuvojen käyttäjät, tavalliset kuluttajat, näiden pienten kestävällä pohjalla toimivien ajoneuvojen käyttäjät ja moottorit ja ympäristöystävälliset ajoneuvot. Kun on kyse esimerkiksi sähköautoista, sähköautosta täytyy tehdä kuluttajan kannalta houkuttelevia. Tällä hetkellä ei ole vielä tarvittavia infrastruktuureja, jotta vaihtoehtoisia polttoaineita voitaisiin käyttää hyväksi tai kannustaa kuluttajia käyttämään kestävämpiä liikennemuotoja hyväkseen. On erittäin tärkeää asettaa tavoitteeksi tekninen harmonisointi ja kannustaa myöskin siihen, että tekninen harmonisointi toteutuu todettiin, että muutos tulee olemaan teknologian kannalta neutraali. Tämä on hyvä asia, mutta meidän täytyy kuitenkin ensinnäkin pohtia, mitkä ovat parhaata normit tai parhaata vaihtoehdota, koska kaikki vaihtoehdot eivät ole ympäristön kannalta samanlaatuisia. Siksi uskon, että tulee olemaan tarpeellista tehdä jotakin tarkistuksia, mutta laajalti osalta, laajalti voisin todeta, että teksti nähdäkseni omankin ryhmäni silmissä menee oikeaan suuntaan. Se on askel oikeaan suuntaan, mutta kenties parempi konsensus syntyy vielä tässä kuin rautatiepaketin yhteydessä. Seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissio ja sen ehdotuksen esittelystä. Se on oikein hyvä ja erittäin tarpeellinen. Todellakin niin, että ilman infrastruktuuria vaihtoehtoiset energiamuodot liikenteessä ovat vaikeasti toteutettavissa nyt jo. Äh, liikkumattomuus ei ole niin suuri ongelma kuin aluksi, äh, kun ajateltiin. Esimerkiksi Saksassa voi ajaa läpi Saksan liitotasavallan ja sitten tankata auton monessakin paikkaa, mutta monet eivät tiedä sitä ja äh, ihmiset ovat epävarmoja, siksi eivät käytä näitä vaihtoehtoisia rakenteita ja äh, tuottajat eivät saa myydyksi näitä autoja, mahdollisesti eivät enää tuota niitä, emmehän me näin halua tätä kyllä meidän täytyy luoda riittävä infrastruktuuri eh, ja myöskin nestemäinen kaasu, sitä haluaisin viedä eteenpäin, eh, nestetetty maakaasu. Se ei ole ehkä eh, kaikkein mikään patenttiratkaisu, mutta laivaliikenteelle se on vaihtoehtoinen energiamuoto erittäin puhdas sellainen. Jotkut äh, satamat jo itsestään ovat ryhtyneet tätä infrastruktuuria äh, luomaan, esimerkiksi Rotterdam tietääkseni, eikä sitä aiota pelkästään käyttää äh, pitkällä tähtäimellä laivoihin, vaan myöskin rekkoihin. Tämä on siis energiamuoto, joka on erittäin puhdas ja on toimiva useissa eri liikennevälineissä. Nyt ihmettelen vain hiukan, miten tämä maksetaan. Te puhuitte yksityistä investoijista. Olisi mukavaa, jos me niitä aina löytäisimme. Connecting Europe Facilitiesissa katson, näemme, kuinka rahoitus on katoamassa. Siinäkin haluttiin yksityistä rahoitusta. Tämä on nyt päähaaste, että löydetään nämä tarpeelliset sijoittajat. Ja sitten haluaisin viitata vielä siihen, missä Tämä Mathieu Grosch oli aivan oikeassa. Mm, nimittäin riittävä ö, tiedotus, tämä E10 käy, polttoaineen käyttöönotto Minä esimerkiksi tankkaan E10 polttoainetta, koska tiedän, että auto niin pystyy sitä, mm, siihen voi sitä tankata, mutta aluksi minäkin olin epävarma, koska kukaan ei uskaltanut tuota polttoainetta tankata, joten tämä riittävä tiedotus on myös tarpeen. Kiitoksia. Edustaja Kramer. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin komission edustajalle. On tietystikin täysin selkeää, että tehokkuuteen täytyy pyrkiä, mutta täytyy varoa nyt, että ei mennä tällaiseen ideologiseen ansaan. Tiedämme, että rahaa on vähän, vähän ja jatkossa vielä vähemmän. Siksi me täytyy tarkalleen päättää ja pohtia, mihin me investoimme. Tietystikin edistystä on saatu aikaan 50-60 vuotta sitten. Tarvittiin veturiin, 100 litraa samalle matkalle, johon tänä päivänä menee 40 litraa, joten edistön saa aikaa, mutta paljon enemmän voitaisiin tehdä. Täällä on puhuttu myöskin sähkö, sähköistä ajoneuvoista. Saksassa ensimmäiset raitiovaunut kulkevat sähköllä jo vuonna 1981. Tässäkin suhteessa tehdä jo paljon enemmän. Suuret subvenvoinnit ja tukiaiset johtivat sen Saksassa on saatu sähköautoja käyttöön vuonna 2020 siellä saattaa olla miljoona sähköautoa käytössä. päästövähennys on kuitenkin niin pieni, että sitä tuskin edes huomaa. Meidän täytyy myöskin katsoa niitä haittoja, autoliikenne tästä syntyy. Tieliikenne aiheuttaa 70 prosenttia päästöistä ja varsinkin kaupungista on merkittävä ongelma. Meidän liikenneministerimme ovat erittäin konservatiiveja ja katsovat hyvin lyhytnäköistä asioita. He toteavat, että 90 prosenttia Saksan kaupungeissa automatkat ovat alle 6 kilometrin mittaisia. Ideaali matka olisi paljon pidempi. pidempi. Mikäli sähköautoja käyttäisi näihin matkoihin, silloin pääsisi, päästäisiin paljon nopeammin näihin päästövähennyksiin, joita täytyy saada aikaan. Me täytyy myöskin pohtia elinkaariajattelun kautta, ei pelkästään käyttöä, vaan myöskin tuotantoa, käyttöä ja kierrätystä ja sähköautojen kohdalla tilanne on paljon huonompi, kun tarkastetaan koko elinkaarta, kun niitä ajoneuvoja, muita ajoneuvoja, joiden osalta tilannetta on voitu parantaa. Jossakin määrin uudistuva energia täytyy pyrkiä käyttämään. Ja täytyy saa pohtia myöskin, pitäisikö rautatiealan yrittäjille antaa velvollisuus tässä suhteessa. Viimeisten 12 vuoden aikana Saksassa on todettu, että pitäisi 25 prosenttiin päästä uusiutuvan energian käytön osalta. Saksassa on aurinkoenergiaa esimerkiksi annettu käyttää hyväksi, mutta kuulen ja nähnyt monia rakennuksia ja rautatiealan yrittäjiä. Sielläkin on oltu käyttää jopa aurinkoenergiaa hyväksi. Nuo yrittäjät tarvitsevat sähköä ja tarvitsevat to- he toimia ekologisesti. Infrastruktuuria voidaan käyttää hyväksi vai siellä, missä niitä on. Ja tässä on siis puutteita. Tarkistuksia tulemme tekemään ja tarkoituksena on tietystikin, tarkoitusperät ovat tietysti sellaisia, mitä, joita me vihreinä tuemme. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur... Kiitos, puheenjohtaja ja komission jäsen. Ensinnäkin, voitaisiinko direktiivin otsikkoa vaihtaa, koska polttoaine häiritsee minua hiukkasen ehkä pitäisi puhua vaihtoehtoisesta energiasta paremminkin kuin polttoaineesta, polttoöljystä, koska se rajoittaa aika lailla sitä minun mielestäni. Toiseksi, en haluaisi toista itseni turhaan, mutta jos ajatellaan tätä verkkojen Eurooppa-välinettä, niin kyllä se vaikuttaa suoraan direktiivinnekin. Siellä on tiettyjä määräyksiä esitetty, synergiaa energia- ja liikenteen välillä, jotta saataisiin aikaan perusrakenteita. Yksityinen sektori ei perusrakenteita jär- rahoittaa, ellei se perustu markkinoihin, ja markkinat eivät puolestaan rahoita ajoneuvoja, jos ei taustalla ole myös perusrakenteita tarjolla. Eli tässä tarvitaan julkisia varoja mukaan peliin, että päästään tästä pälkähästä. Ja tässä törmätään jälleen neuvoston esityksen talousarvioksi. Pari kysymystä, herra komission jäsen, komission varapuheenjohtaja. Ensinnäkin, Meillä on useitakin polttoainelähteitä tai vaihtoehtoisen energialähteitä. Kun puhutaan vaihtoehtoisesta energiasta, ajatellaan biomassasta perässä olevaa kaasua, biopolttoaineita muutenkin. Siitäkin keskustellaan, esimerkiksi se mitä maataloudesta on tarjolla, mutta muitakin polttoaineita kehitellään. Esimerkiksi levään perustuen sitten myös vetykaasu kun puhutaan näistä, niin täytyy miettiä, mitä vaihtoehtoja tehdään, koska tässä perusrakenteet vaihtelevat energialähteestä toiseen. Esimerkiksi onko meillä tällainen yleinen epämääräinen ehdotus, ja sitten katsotaan eri energiamuotoja peräkanaa. Siinä törmätään kyllä vapsiin, jos halutaan jotain operatiivisempaa ehdottaa. Ja sitten tämä liittyy toiseenkin energiaongelmaan, siis ylipäätään sääntelypuitteisiin. Tämä liittyy liikkumiseen ja liikenteeseen, kuljetukseen ja miten voidaan hyödyntää vaihtoehtoisia energialähteitä Saksassa esimerkiksi. On tehty tärkeää työtä vetykaasun kohdalta. Onko ylipäätään mielenkiintoa mennä siihen suuntaan teidän mielestänne, eli pohdiskella tätä laajemmin ja sitten mitä varastoidaan, itse energiaa vai polttoainetta vai lähdettä, eli sen pohjalta miettiä vaihtoehtoja. Sitten lopuksi vielä pari ongelmaa. Jos ajatellaan, missä nämä lähteet nyt ovat, niiden sijoittautuminen joissakin on hyvin vähän, pitäisikö myös miettiä näiden lähteiden uudelleen sijoittamista – se auttaisi meitä myös, jos tämä tietäisimme. Ja sitten myös standardointi kaiken kaikkiaan. Tässä tarvitaan paljon standardointia, missä se pitäisi tehdä. Kiitos kuitenkin teille, koska me emme saa aikaa muutosta päästössä, ellei me mieti kaikkia näitä kysymyksiä. Onko tämä direktiivi nyt tavallaan ensimmäinen yleinen vai pitäisikö siinä mennä jo operatiivisiin valintoihin? Kiitos, herra varapuheenjohtaja. Ribi. Sitten edustaja Zeribi. Euh, merci, monsieur le commissaire, pour cette Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä teidän alustuspuheenvuorostanne. Olen sama, täysin samaa mieltä tästä kunnianhimosta, jota te esititte puheissanne, kun halutaan siirtää energian tuotanto liikennealalla ympäristöystävällisempään suuntaan. Kyse on teknologiasta. Artikla 4 direktiivissä on tässä merkittävä. Tässä halutaan varmistaa myöskin, että sähkön saanti varmistetaan sähkönhyvän osalta. Tätä edistetään sähköautojen kehittämistä. Mutta tähän liittyy teknisiä standardointikysymyksiä, jotta tämä sähköpistokkeet ovat samanlaisia kaikille Euroopassa. Haluaisinkin tietää, minkälaisen lähestymistavan komissio aikoo omaksua tähän kysymykseen. Kun tarkastellaan esimerkiksi Ranskassa kehitteillä olevaa, olevia ajoneuvoja, tässä ollaan sähkön saanti kysymyksessäkin hieman ehkä muita edellä. Ranskassa on useita satoja tällaisia latauspisteitä suunnitteilla ja toivoisinkin, että nyt saataisiin parempaa tietoa siitä, minkälaisia valintoja komissio aikoo tässä suhteen tehdä. Rova Ajala. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen kiitollinen tästä mielenkiintoista ehdotuksesta. Katsokoon, mitä uusia polttoaineita tässä on tarjolla, mitä uusia lähteitä. Vaikuttaa siltä, että itse asiassa ikään kuin olisi todellinen muutos tulossa autoissa – ajoneuvossa ylipäätään. Jos ajatellaan Espanjan taksi esimerkiksi, siellä tehtiin valtava, tai siellä on selvä siirtymä tapahtumassa hybridiautoihin, ja on huomattu, että ehkä sekin on yksi malli, jota voitaisiin käyttää yhtenä esimerkkinä hyvistä käytänteistä. Täytyy nimittäin ajatella myös kokonaisuutta kuluissa, että siinä jo voidaan jopa kuusi miljardia jopa säästää siellä, jos otetaan Skodan sijaan Toyota hybridi, no ei se nyt Toyota tarvitse olla, mutta kun muuten nyt ei ole vielä riittävästi tämän tyyppisiä ajoneuvoja, varsinkaan että eurooppalaista alkuperää, niin Toyota Prius tässä nyt on ollut Framilla. Tehän tiedätte hyvin, että mitä tässä peräkulutetaan, ovat nimenomaan perusrakenteet. Komissio on puhunut siitä, ehkä joskus sitten kantaa vastuunkin näiltä osin. Nimittäin tässä tarvitaan nyt liikennettä, jossa kaannetaan koko taakka sääntelystä myös energia-alalla Jos ajatellaan suuria energiayhtiöitä, niin kuka maksaa mitäkin? Pitäisi nekin velvoittaa tulemaan mukaan rahoitukseen. Ja tähän liittyy paljon muitakin kysymyksiä, joista ei välttämättä ole ihan samaa mieltä liikenteen näkökulmasta, kuten tiedätte hyvin, että me olemme halunneet omaan osaan, jossa pyrittäisiin yhteisrahoittamaan ja rohkaisemaan perusrakenteita, vaikkakin tiedämme, että rahat nyt ei riitä. Mutta vielä kysyisin kuitenkin, kun tässä on muitakin kysymyksiä, mitä tapahtuu turvallisuudelle, entäpä uusien ajoneuvojen huollolle? Jos ajatellaan, että esimerkiksi ammattiautoilijat, taksikuskit, jos ei se olekaan äh, polttoöljyä käyttö, bensiiniä käyttävä, niin minkälaisia ongelmia tulee sitten teknisesti ja mikä on huoltohenkilöstön kohtalo. Ja jos ajatellaan myös, mitkä ovat kokonaisluvut tässä vaihdossa, onko tarpeen, että hallitukset saman tapaan kuin nyt kehittävät myös laivaston uudistamista erilaisiin tuin ja avustuksiin, että olisi ehkä mielenkiintoista ja tarpeen myös, että voitaisiin tätä vaihtoa nopeuttaa myös, siis siirtymistä toisenlaisiin ajoneuvoihin. Tarvitaan niissä uutta energiaa, joka saastuttaa vähemmän. Ehkä tarvitaan valistuskampanjoita. Se olisi mielenkiintoista sekin, kun niin vähän tähän on investointeja ja vähän hyviä uutisia on tältä saralta saatu. Kiitos ja sitten komission jäsen. For your remarks and comments. Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Tietystikin meidän ehdotuksessamme on myöskin taustaan se, että halutaan taata riittävä tiedottaminen. Täällä puhuttiin rahoittamisesta. En kommentoinut tätä kysymystä. Rahoitusesitys on pelkästään laskelman vaiheessa. Me katsomme, että tarvittavaa verkostoa tullaan rahoittamaan yksityistä sektorilta käsin, yksityisten sijoittajien rahoilla. 10,5 miljardia tarvittaisiin tätä infrastruktuuria varten. Tämä osoittaa, kuinka paljon me voimme menettää, kun öljyn hinnassa tapahtuu heilahteluita jopa 40 miljardia vuodessa, joskus 60 miljardia vuodessa. Äkilliset muutokset aiheuttavat tämän. Tämä sähkön, sähkön kysymys on vanha ongelma ja toden totta olemme kiinnostuneita analysoimaan elinkaariajattelua kaikkien sähköautojen ja muidenkin autojen osalta. Ja tämä liittyy myöskin Rova Ajala Senderin kysymykseen. Teemmekö yhteistyötä energiapääosaston kanssa vai emme? Me teemme yhteistyötä energiapääosaston kanssa. Ja energian pääsystä lähinnä on vastuussa uuden tyyppisten ajoneuvojen ylläpitämisestä. Tämä on lähinnä meidän asiamme, mutta myöskin yrityspääosasto on tässä mukana. Tämä on hieman ongelmallista. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myöskin näihin seikkoihin. Tieliikenneturvallisuus vastaa lähinnä liikenne- tai yrityspääosasto. Rikias esitti kysymyksen liittyen toiminnan siirtoon tai pikemminkin energian siirtämisen paikasta toiseen. On kun on kyse puhtaasta energiasta, tarkoitus on lähinnä käyttää eurooppalaisia energialähteitä. Eurooppalaiset olisivat lähinnä tuottamassa vaihtoehtoisia energiamuotoja, ja tämä vähentäisi meidän öljyriippuvuuttamme. Tämä, olisi äärimmäisen tärkeää. Kuten totesin aiemmin, ja Rikekin totesi, että meidän täytyy saada enemmän vaihtoehtoja kun valitsemme energiaa ja vaihtoehtoisia energialähteitä. Ron Meissner totesi, että yksi ratkaisu ei voi. Yksi vaihtoehto ei riitä. Meidän täytyy voida valita vaihtoehtoisista energialähteistä kaikkein sopivin. Eikä kaikkea pidä jättää markkinoiden kontolle tai jäsenvaltioiden tehtäväksi tätä kehitystyötä ja sen määrittelemistä, mikä, mitä valitaan. Komissiolta kysyttiin, voisitteko sanoa jotakin standardeista, normeista, infrastruktuurista. Auton rakentajat voivat tietystikin valmistaa autoja, mutta mikäli ei ole mahdollisuutta ladata näitä sähköautoja, niin mitä sitten tehdään? Ei kukaan osta silloin sähköautoa. Kukaan ei sellaista tule silloin käyttämään. Tämän direktiivin perimmäisenä tarkoitusperänä on antaa selkeää osvittaa selkeää suuntaa infrastruktuurien kehittäjille. Ja viimeiseen kysymykseen. Kenties Matias Ryytteen voisi kommentoida tätä enemmän, enemmän, minkä tyyppisestä pistorasiasta tai töpselistä on silloin kyse, mikä valitaan. Tämä on erittäin kiperä kysymys. Matka puhelin puolella Euroopan unioni on tehnyt tiettyjä valintoja Euroopan unioni alkoi suosia yhtä vaihtoehtoa, ja tämä antoi koko tälle teollisuuden alalle selkeää suuntaa sen suhteen, mihin suuntaan kannattaa kehittää tuotteitaan. Ja kun on kyse sähköautoista, tiettyyn, tietty määrä tällaisia latauspisteitä on jo olemassa. Ja tässä pitäisi valita yksi ainoa töpseli ja töpselin valinta suoritin sen jälkeen, kun eri asianosaisia oli kuultu mukaan luettuna auton valmistajia. Yhden, yksi töpseli täytyy valita. Yksi pistokki täytyy aina valita. Ikävät ei voi kaikkia pistokkeita käyttää. Valinta täytyy tehdä, jotta voidaan antaa jäsenvaltiolle infrastruktuuri vaatimuksia. Matias, saatko sinä nyt jatkaa tästä? Uh, Aivan lyhyesti vain parlamentin jäsenet, komission jäsen. Uskon, että komissaari on sanoi kaiken. Jossakin vaiheessa täytyy asettaa standardi. Euroopan autonvalmistajien liitto selkeästi suositteli yhtä ainoa pistokettä. Suurin osa jäsenvaltioista päätyi tämän yhden pistokkeen kannalle. Tiedämme, että Joissakin jäsenvaltioissa tämä on pulmallinen kysymys ja meidän täytyy varmistaa siirtymä vaihe. Mutta ei ole mitään järkeä, että myöskään auton valmisteen kannalta näissä jäsenvaltioissa ei ole mitään järkeä, että valmistetaan sähköautoja, mutta sitten autoja ei voida viedä muihin maihin, koska pistorasit ja töpsit ovat erilaisia. Euro- auton sisällä olevista pistolista sekä töpselistä voidaan kyllä sopia, mutta sitten latauspisteiden pistorasioista ei ole voitu sopia. Nyt meidän täytyy varmistaa siirtyminen yhtenäistä tilannetta kohti, mutta tässä on oikeastaan kaikki, mitä voisin toistaiseksi sanoa. Toivottavasti tämä sujuu nopeammin kuin siitä, toivottavasti se sujuu nopeammin kuin sen asian sopiminen, kuinka monta punaista lamppua pitää olla rahtijunan perä viimeisessä vaunussa. Kiitoksia komission jäsenelle herra Ryöttele myöskin siitä, että olet täällä tänään iltapäivällä esittelemässä meidän rautatiepakettia ja myöskin puhtaan energian liikennekysymystä. Kiitoksia paljon. Okay, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, nyt voitaisiin muodollisesti päättää tämä kokous ja todeta, että seuraava kokous on maanantai 18. maaliskuuta kello 15. Kokous päättyy tähän. Kiitoksia myös tulkeille.